paljon tulkit me pistimme tämän viestin mieleen ja päätämme kokouksemme 12.30. Aloitamme työskentelyt ja ennen kuin aloitamme istuntomme, haluaisin toivottaa kollega Kramerin vieraat tervetulleeksi vierailijaryhmä on Saksan liikenneministeriöstä. Baden-Württembergin osavaltiosta. Tervetuloa seuraamaan työskentelemme. Allez, nous commençons. Ja aloitamme. Esityslistan hyväksyminen. Liberatskin matkustajien oikeudet ja velvollisuudet mietintö. Tämä lykätään, mikäli muuta huomatettava ei ole, voimme hyväksyä esityslistan. Puheenjohtajan ilmoitukset, niitä ei ole, joten voimme siirtyä välittömästi ensimmäiseen kohtaan. Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille uudenlaadittu teksti. Valmisteli saa puheenvuoron sen jälkeen varjoesittelijät. Voimme aloittaa. Liberatski, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Tämä oli erittäin vaikea asiakirja. Saimme yli 630 tarkistusta, erilaisia tarkistuksia. Meillä oli, eh, olimme suunnitelleet tapa vamme varjoesittelijöitä eh, useampaan otteeseen ja nämä tapaamiset järjestimmekin. Ne järjestettiin kaikki paitsi yksi. Meillä oli 20 kuulemistilaisuutta eri osapuolten kanssa. Meillä oli siis keskusteluja, erilaisia tapaamisia, kahdenvälisiä, monenvälisiä ja myöskin vammaisjärjestöjen edustajia. Koko menettely tapahtui kyllä ihan sääntöjen mukaisesti. Varjoesittelijän kokouksessa oli kaksi henkilöä aina mukana, herra Kramer ja EPPn varjoesittelijä. Ja minä haluaisin kiittää heitä sydämellisesti tästä. Ja herra Kramer haluaisin heti sanoa, että Äh, hänen vierailleen haluaisin sanoa, että he ovat äh, liikenteen äh, ja kuljetuksen puolesta taistelevan ritarin vieraita. Nyt sitten haluaisin mennä kompromisseihin. Nämä kompromissit ovat sellaiset, että olemme radikaalisti muuttaneet tätä ilmoitusaikaa vammaisille 48 tuntia ehdotettiin, mutta me päätimme eh, rajoittaa sen kolmeen tuntiin keskikokoisille asemille ja 12 tuntiin muille rautatieasemille. Miksi näin? On vaikea suunnitella matkaa 48 tuntia etukäteen, joten se vieläkin tarkoittaisi eh, esteettömyyden puutetta pyörätuolissa kulkeville. 12 tuntia on mahdollista rautatieyhtiöille. Sen ei pitäisi aiheuttaa heille mitään suurempia ongelmia, taloudellisia tai muitakaan. Me olemme tässä IMKO-valiokunnan suositusten kanssa samoilla linjoilla. Sitten pitkän keskustelun jälkeen sanoimme että me emme hyväksyisi tällaista force majeure mahdollisuutta, koska emme halua, että tätä järjestelmää väärinkäytetään. Mutta meillä on tällainen järi, että 50 prosentin korvaus lipusta, jos on vi, vi, tu, tunnin tai pidempi myöhästyminen ja 75 prosenttia, jos kyse on kahdesta tunnista tai enemmästä. EPP-varjoesittelijä pyysi 100 prosentin korvausta tässä on tietenkin pieni ero, sen haluan myöntää ihan avoimuuden takia. Sitten, jos se menettää jatkoyhteytensä, me haluamme, että matkustajalle on mahdollisuus käyttää seuraavaa mahdollista junaa riippumatta palvelun tarjoajasta. Sitten pyörät junissa. Tämä on multimodaalisen liikenteen teemavuosi ja tämä on tarpeellinen ratkaisu ratkaisu, jota suosittelemme. Se on myös tärkeä poliittinen viesti. Viidenneksi. Yksi standardisoitu formaatti matkustajien valituksille ja korvaushakemuksille. Me haluamme tällaisen standardilomakkeen ihan sama, missä kielessä, ää, kielellä lomake on tehty. Se tarkoittaisi, että 5a tai 6b kohta on aina sama, oli lomake sitten liettuaksi tai portugaliksi. Haluaisin myös varmistaa, että olemme valmiita vastaamaan tähän seuraavaan haasteeseen. Haluamme varmistaa, että Euroopan parlamentilla on selvä kanta. Haluamme myös tasapainoisen lähestymistavan, jos otetaan huomioon sekä ähm, käyttäjien että äh, rautatieyhtiöiden tarpeet. Tietenkin äh, kuluttajien tarpeet ovat etusijalla, mutta haluamme tietenkin myös, että rautatieyhtiöt pystyvät tarjoamaan niitä palveluja, joita pyydämme. Ei ole mitään järkeä siinä, että pyydetään korkeatasoisia palveluja, jos rautatieyhtiöt eivät niitä pysty tarjoamaan. Joten haluamme, että useammat ihmiset käyttävät näitä rautateitä, eivät, ei pelkästään ne, jotka voisi, voivat, ähm, joilla on varaa käyttää kalliita luksuspalveluja, joita rautatieyhtiöt saattaisivat voida tarjota. Tiedän, että joitakin eroavaisia osuuksia on, äh, mutta kyllä tapasimme varjoesittelijöiden kesken ja meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Voimme joko lykätä äänestyksen äänestystä ja katsoa vaikutusten arviointia ja sitten harkita niitä varaumia, joita joillain on. Se, mikä minua EPPn osalta vähän yllätti, oli, että meidän näkemyseromme perustuu vastuunjakoon rautatieyhtiöiden välillä, niiden välillä, jotka tarjoavat palveluja ja niiden välillä, jotka myyvät niitä tai toimivat äm, matkatoimistoina, eli siis ainoastaan myyvät lippuja. Meidän ä, äh, erimielisyytemme on se, että minun mielestäni vastuu pitäisi jakaa myyjän ja palveluntarjoajan välillä, kun taas EPP painostaa meitä kovasti, että että äh, matkalipujen myyjä ei olisi vastuussa, että myyjä myy vain lippuja joihinkin juniin ja myy, äh, oli se sitten äh, korrektisti tehty tai ei, sopivatko nämä liput yhteen, niin se on palveluntarjoajan vastuulla. Minun mielestäni me olemme vastuussa koko ala, tai koko alan pitäisi olla vastuussa. Tämän halusin välittää tässä puheenvuorossani. Tänään en halua liikaa aikaa hukata. Olen tehnyt joitakin tarkistusehdotuksia. Täällä on joitakin, jotka haluavat lykätä äänestystä niin, että voidaan vähän vielä näitä ongelmakohtia silotella sillä tavoin voisimme saada aikaan ratkaisun, joka hyödyttää miljardeja matkustajia. Kyse on siis sadoista miljoonista matkustajista ja miljardeista matkoista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Liberatski. Nyt avaamme puheenvuorot. Vannikam saa puheenvuoron. Rauha puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Tämä Liberatskin sanat, että me kuulemme häntä, että, että esittelijän ja var, EPP-varjostelijan välillä on tapahtunut lähentämistä. Tämä koski lähinnä sitä, että viime varjostelijan kokouksessa 12.6. herra Möslierillä oli sellainen vaikutelma, että kompromissitarkistukset oli löyty lukkoon niin, että esittelijän ja varjostelijoiden välillä on sopu. Hermes sanoi, että huomenna äänestetään. Ja, ja että äänestystä ei ole lykätty ja tämä oli hänelle pikkuinen yllätys. Hän olisi halunnut äänestää Kompromississa siis valitsee hämmennystä. Kahdeksan on herra Eivätkä ne heijasta varjostelijoiden viime kompromisseja. Ja herra Liberatskin johdannon pohjalta on hyvä tehdä selväksi siitä, mitä me haluamme tässä EPPltä. Me haluamme 2020 poikkeukset loppuvat. Me haluamme myöskin matkustajille suojaa alueellisissa kuljetuksissa. Herra Liberatski on sanonut, että me haluamme, että viivästyksistä aiheutuneet korvaukset alkavat 60 minuutista – ja että kahden tunnin sen jälkeen korvaus on koko, matkan koko hinta. Tämä ei mene mitenkään huonosti. ja Neuvostossa tämä oli lähtökohta. Olemme samaa mieltä herra Liberatskin kanssa, että, että pitää päästä esille force majeure-lausekkeesta. Ja sitten lopuksi herra Liberatski puhui lipun ostajan ostaja pitää antaa lisätietoja. Ja tätä täytyy vielä miettiä. Tämä hopan hopaf ja ratkaisu on tärkeä, kun ei pääs, ole päässyt jatkojonaan. Ja on tärkeää, että liikuntarajoittaiset ymmärtävät selkeästi, koska ja missä. Heidän täytyy olla junassa. Hän täytyy antaa se informaatio ja antaa informaatiota takaisin. Ky- kol- ky- kolme tuntia viiden tuhannen matkustajan yli ja sitten kolme, kolme tuntia 12 tuntia ja se on yli alle 3000 matkustajaa. Varjostelimme uskoa, että herra Liberatskin varjostelijat voivat päästä hyvään kompromissiin. Mutta muistan teitä kaikkea siitä, että kompromissi saa liikaa neuvoston kantoja, mutta parlamentin mielestäni niin pitäisi ilmoittaa omat kantansa sinne trilogin jälkeen saadaan omat kannat. Herra Liberat, herra Musolierilla selkeät preferensseissä. Kiitos Wim van de Kamp. Me tulemme rajoittamaan puheaikaa, koska aika on tiukassa. Seuraava puhe, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. E Kiitos puheenjohtaja. ECR-ryhmä ja Veremka haluaa kiittää tästä hyvästä työstä rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Me kaikki haluamme parlamentilta tasapainoisen lähestymistavan. Me haluamme, että lainsäädäntö vastaa matkustajien odotuksia. Kuitenkin uusien säännösten tulee olla myös alan toimijoille kohtuulliset, eikä tässä saa luoda kohtuutonta taakkaa heille. Tässä tarvitaan vakaa tasapainoinen ehdotus ja tarvitsemme kunnallisen mandaatin. Tämä on hyvä pohja ja tämä auttaa meitä työskentelemään näiden kiistanalaisten ongelmien suhteen – neuvosto ei toimi samalla aikataululla kuin me. Me olemme edenneet mukavasti, mutta ECR ei vieläkään ole tyytyväinen asetuksen poikkeuksista. Me haluamme oikeudellisen varmuuden ja me haluamme myös investoille riittävän varmuuden. Tässä vaiheessa tavarankuljettajat voivat nauttia poikkeuksista vuoteen 2020 asti, ja näin tulisi olla. Lainsäätäjinä me emme voi tuoda oikeudellista epävarmuutta ja vaihtaa puoliväliin Krovin tienoilla sääntöjä. Mitä tulee näihin kynnyksiin? Meidän tulee myös huomioida ne kannat, ne tilanteet, joissa ala on joissain maissa, ja meidän tulisi löytää tältä osin tasapainoisempi ehdotus. On myös muita kohtia, joista on keskusteltava. Olemme sitä mieltä, että rautatieala tulisi kohdella samalla tavalla kuin muita sektoreita, eikä sille tulisi asettaa kohtuuttomia taakkoja. Mitä tulee force majeure-lausekkeeseen? Me toivomme, että tulevissa kokouksissa voimme löytää ratkaisun tähän ongelmaan, kuten myös kautta kulkuu lippuun ja vastuukysymykseen. rautatieliikenteellä on tärkeä vaikutus joka päiväisen elämään. Siksi on katsottava, mikä potentiaalinen vaikutus asetuksella on. Tämä helpottaa meidän työskentelyä tämän asian suhteen. Rodia, olkaa hyvä. Tack för <clears throat> Kiitos. Minä iloitsin sitä, että tulkittavat paikalla. Minä nyt puhun tanskaa. Me, me, sanot, katsotaanpa, minä Puhun aika kriittisesti. Ja kun minä emme ole saaneet vastauksia esittelijältä. Ja, ja nyt haluaisin vastauksia. Ja meillä on äänestys Hänessä. Jos minä joudun pois, poistumaan, niin minä poistun siksi, että olen suuttunut. Mutta minä joudun menemään juuri valiokuntaa äänestämään. Minun on vaikea tunnustaa sitä todellisuutta, että esittelijä taas esittelee, että tosiasiahan on nimittäin se, kun esitellä sitä mieltä, että tässä pitää asettaa ehtoja, mutta täällä on valtavasti poliittista erimielistä. Täällä on ollut tahdon puutetta esittelijän suunnalta vastata suuren enemmistön toi toiveisiin riittävästi. Minä olen sitä mieltä, me olemme neuvottelujen aikana olemme nähneet selkeät rintamalinjat. Me olemme vihreät liberaalit EVP, jotka ovat sitä mieltä, että pitää olla matkustajan puolella. Ja sitten meillä on ECR ja herra Liberatski hänen ryhmänsä, jotka ovat valtioomistaisten yritysten puolella. Tämä on tämä rintamalinja, joka tähän on piirretty, vedetty tähän keskusteluun. Minä en ymmärrä sitä, että meidän pitäisi äh, käydä äänestyksen tässä. Kysymys on ainoastaan siitä, että meillä on esittely, joka ei ole halunnut olla vastaan suurta enemmistöä riittävästi, että kompromissiehdotukset, kuten herra Van de Kamp mainitsi, e-, e-, että, että me olisimme mitenkään tyytyväisiä kompromissiehdotuksista. E-, eivät ne ole mitään kompromissiehdotuksia. Meillä on ratkaisevaa, että matkustajan oikeudet ja säännöt ovat oikeasti vapaita. Se on tämä kattava piirre kaikessa, mitä me, mistä me keskustelemme täällä. kun kysymys tästä True Ticketing periaatteessa, onpa kysymys sitten liikuntarajoitteista vammaisten eh-, ehdoista, onpa kysymys korvauksista myöhästymisten suhteen, tai kysymys siitä, että matkustaja aina pääsee loppupäämäärään. Ihan reisti sanoen, onhan se vähän outoa, että me täällä parlamentissa, että me astamme, astamme yksityisille yrityksille kaikenlaisia tiukkoja sääntöjä, mutta kun kysymys on valtioomisteisiin yrityksiin, on ällistyttävän suurta tahtoa mennä heidän tahtonsa mukaan ja neuvoston suunnan mukaan. Meidän on pakko, meidän on pakko olla kunnianhimoisia. Me tiedämme, että koska kun kolme kataneuvottelut alkavat, neuvosto tekee kaikkensa meidän kantamme heikentämäksi ja he vetävät siihen suuntaan, minkä Esärän edustaja mainitsi, eli valtio-omistaisten yritysten suuntaan, ja se ei voi olla Euroopan parlamentin tehtävä se, että tähän valinnat on sulta. Meidän tehtävä on olla matkustajan puolella. Kiitos. Monsieur Kramer, la Kiitos paljon, Kramer. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelijälle ja erityisesti tässä aluksi suuresta kukkaan kakimpusta, eh, kun täällä oli kymmenen ihmistä Baden-Württembergistä kuulemassa nämä minun, eh, minulle annetut kehut. Me eh, olimme myös sitä mieltä, että äänestystä voidaan lykätä. Mä ajateltiin, se johti siitä, että kompromissit löydettiin valittiin ja luulimme, että asiat oli ratkaistu ja sitten menin toimistoon ja kaksi tuntia myöhemmin sain sähköpostia eri ryhmiltä, jotka sanovat, että nyt pitää täydentää vielä tätä ja täydentää vielä tota. Siinä oli melkein kaikki ryhmät mukana, siksi kukaan ei nyt saa sanoa, että toinen on syypää. Näin vaan tapahtui. Ja minä kysyn itseltäni, että miksi jos kompromissiin päädyttiin, niin kaksi tuntia myöhemmin kompromissi puretaan jälleen. Siksi oli oikein, että asiaa lykättiin, mutta haluan ihan selvästi sanoa, että ei tätä pidä lykätä kesäloman jälkeiseen aikaan, vaan äänestys on järjestettävä heinäkuussa. Kolme asiaa, jotka haluan nostaa esiin. Force majeure, sen haluamme poistaa. Me tiedämme, jos force majeure pysyy täällä, sitä ei voi koskaan oikein määritellä. Sitten me tarvitsemme 10 000 asianajajaa enemmän Euroopassa mm. Äh, koska äh, aina mennään, asiat vie, riitautetaan. Sen tiedämme lentoliikenteestä. Aina jos jotain tapahtuu, sanotaan, että se johtuu poikkeuksellisista olosuhteista. Äh, on hyvä, että tämä poistettiin siitä. Emme me halua epävarmuutta, eikä se saa aina olla matkustajan ongelma. Tämä voisi olla hyvä esimerkki myös muille liikennemuodoille. Sitten toinen asia, joka minulle oli tärkeä, oli polkupyörien mukaanotto. Siitä kymmenen vuotta sitten ja tällä valiokunnassa yksi yksimielisesti päätimme, että kaikissa, pyörissä, kaikissa junissa, myös huippunopeusjunissa pyörän mukaanotto pitäisi olla mahdollista. Silloin Deutsche Bahnin painostuksesta otettiin mukaan sanamuoto, että jos se on helposti järjestettävissä. Ja se oli sitä tekosyy sille, ettei mitään tehty. Pyöräily, matkailu lisääntyy 20 prosenttia vuodessa. Meillä on eurovelo reittejä Euroopassa, mutta sitten sinne ei pääse junalla. Siksi me eh, saimme hyvän kompromissin aikaan, kun on kyse uusista junista ja eh, remontoiduista junista, niin silloin pitää 8-8 pyörää saada mukaan. Ja sitten mm, eh, selän takana sanottiin, että tämä koskee jokaista mm, vaunua. Jos jokaisessa vaunussa sitten olisi kahdeksan pyörää ja yksi lastevaunu ja yksi pyörätuoli, niin siinä ei mahdu ketään enää. No jotta tämä olisi siis selvää, tämä koskee tämä määrä junaa, siis koko junaa. Ja kun on kyse ICE-junista, niin ne on 60 prosenttisesti käytetty, eli siellä on kyllä vielä tilaa Eli busseissa pyörän kuljetus on lisääntynyt huomattavasti, eli matkailijat pakotetaan käyttämään lentokonetta tai bussia. Siksi löysimme tämän kompromissin ja toivoisin, että kaikki pitäisivät sitä kiinni. Sitten yksi lippu. Me emme halua hajautumista, koska muuten matkustajien oikeudet häviävät. Eli siis pitäisi olla tällainen yksi lippu, ihan sama kuinka monta kertaa täytyy ähm, junaa vaihtaa. Äh, kun oli kyse yöjunista äh, Saksan ja Itävallan välillä, niin tästä oli sovittu ja sitten tämä peruttiin jälleen. Kyllä tämä täytyy sille mahdollista. Ja jo vuonna 2023 ja 2024 tästä päätettiin kansainvälisessä henkilöstöliikennesopimuksessa. Ja nyt tämä sitten poistetaan, mikä on jo 80-90 vuotta toiminut. Tämä on kyllä ihan hullua. Sitten tämä alakohtainen ratkaisu on ongelma, koska sitten se jättää tietyt yritykset ulkopuolelle. Me haluamme ratkaisun kaikille eurooppalaisille rautatieyhtiöille, ihan sama ovatko ne valtiollisia tai yksityisiä. Ei se matkustaja kiinnosta. Hän haluaa lippuunsa rajat ylittävästi. Tämähän on Eurooppa Me matkusta pelkästään maan sisäisesti. Komissio menee tässä asiassa eteenpäin, mutta pieniä aukkoja on ja ne haluamme sulkea. Ja uskon, että sen pystymme seuraavassa varjoesitellen kokouksessa selvittämään. Me haluamme todellisen läpikulkulipun, yhden lipun ratkaisun. Vain tällä tavoin tätä matkustaja voi hyödyntää ympäristöllisesti. Tämä on todella hyvä asia, mutta se on vaikea ratkaista. Sitten tämä riitojen ratkaisu keskus. Saksassa meillä on sellainen 90 prosenttia, lentoliikenteessä 90 prosenttia ongelmia sitä ratkaistaan siellä. Rautatieliikenteessä meillä ei sitä ole. Jos eurooppalaisesti ratkaistaan, se olisi hyvä asia. Sitten vammaiset sitten on vain kolme prosenttia eh, rautatieasemista, eh, jossa on tämä kolmen tunnin eh, etukäteisilmoitusaika. Belgiassa ja Alankomaissa on hyviä kokemuksia yhdestä tunnista. Tässä pitäisi mennä eteenpäin. Ne kompromissit, joita seuraavassa kokouksessa tehdään, niiden on myös pysyttävä. Sitä voimme äänestää heinäkuussa ja sitten pystymme vielä tällä kaudella matkustajien oikeudet hoitamaan. Kiitoksia. Kiitos Kramer, koska me olemme myöhässä, aion rajoittaa puheaikaa. Andersson, minuutti 30 puheaikaa, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kuten tiedätte, SND jäsenet tekevät paljon tarkistuksia tähän mietintöön. Radio kanssa eri mieltä. Jos hän tarkastelee snd niin ei ole totta sanoa, että että mä priorisoisin matkustajan oikeuksia. Ja halusin tukea esittelijä voimakkaasti hänen näkökohdissaan erityisesti, erityisesti se, että, että kulutusjätiöiden vastuu pitää tasapainottaa ja sitten tämä yhden tipon lipun periaate, se on relevantti. Ja komissio on erityisesti antoi oikeuksia, kun ne ostivat lippuja useammalta myyjältä, jopa silloin, kun kyseessä oli yksi kokonainen matka ja varjoesittelijät eivät ottaneet riittävästi huomioon. Me voisimme vahventaa kompromisseja sen tekemiseksi selväksi, että missä joudutaan perimään rahoja takaisin useammalta matkustajalta ja yhdeltä myyjältä, niin tässä olisi helpompaa jonkinlainen vahingonkorvaus tai oikeusyökeino sitä pitäisi vahvistaa, mutta tämä äh, koko matkan lippuperiaate on ongelma, vaikka sille luotaisiin pohja. Ei ole mikä, mitään estettä, että tämä myyjät asettaisi yli korkeampaa hintaa näille hinnoille. Tämä on aito ongelma matkustajille. Tarkastelette tarkistus 28, jonka alle 12 jäsentä, joka tukee komission tarjoamaan suojaa parantaa sitä. Ja sitten sovellusalla. Olen herra Kramerin kanssa samaa mieltä. On ehdottomasti niin, että meillä on liian rajoittunut lähestymistapa sovellusalaan. On useampia tuomioistuimen päätöksiä eläinten kuljettamisesta ja kansainvälisen, että ei pitäisi rajoittua kansainvälisiin kuljetuksiin. Tuohon esittelijä ja meidän täytyy jatkaa tarkkaa asian perehtymistä. Merci beaucoup, Madame Anderson. Kiitos paljon, Anderson. Minä olin myös pyytänyt puheenvuoron, koska minä halusin sanoa, että tässä mietinnössä on mielestäni täysin selkeä pyyntö. Eurooppa on, halu, on, Eurooppa on järjestänyt itsensä pitkälle takamatkalle pyöräilyiden suhteen, jotka haluavat ottaa pyörän junaan. 25 prosenttia kaikista reiteistä Alankomaissa kuljetaan pyörällä 19 prosenttia Tanskassa, 10 prosenttia Saksassa. Kuinka te voitte, hyvät meppikollegat, kertoa tälle saastuttamattomalle ja teitä ruuhkauttamattomalle matkustajamassalle, että pyörät on jätettävä juna-asemille. Minä olen esittänyt tarkistuksen, että olisi kahdeksan pakollista pyöräpaikkaa per juna – Tämä koskisi kaikkia junia, rajat ylittäviä junia, paikallisjunia, alueellisia junia, julkisten palveluiden juniin. Kustannusten olisi oltava kohtuulliset ja olisi oltava mahdollista, että varaa pyöräpaikan netistä, aivan kuten varaa matkustajalipunkin netistä. Tämä ei ole mielestäni mikään kohtuuton pyyntö, varsinkin kun huomioi että liikkuvuutemme siirtyy yhä enemmän kohti pyöriä ja sähköpyöriä. Tämä on sangen toivottava kehitys. Tämä parantaa ilmamme laatua ja suojelee myös ilmastoamme. Ja minä painokkaasti pyydän, ja tiedän, että enemmistö Euroopan kansalaisista on tukenani, saatetaan pyörät ja junat sopiviksi ja tuokaamme oikeuksia pyöräilijöille siten, että he voivat ottaa pyörät junin. Meitä varmasti kiitellään tulevina vuosina, mikäli me onnistumme tässä, ja tämä on hyväksi myös ilmastolle. Olisi erityisen hyvä, että tämä viesti saadaan mukaan mietintöön. Seuraavat puheenvuorot. Krasvater, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vielä nostaa neljä asiaa esiin. Ensinnäkin on erittäin myönteistä, että tämä force majeure poikkeukselliset olosuhteet lauseke poistetaan. Ei voi olla niin, että matkustajat kantavat vastuun, kun on kyse mm, huonosta säästä. Miten tämä sitten määritellään? Aina on ollut kysymyksiä, kuten edustaja Kramer sanoi. Tämä on myönteistä. Toinen asia, joka on erittäin tärkeä, ovat nämä korvauskysymykset, jossa myös alueelliset liikenneyhtiöt ovat mukana Tätä ei ole kuitenkaan määritelty kunnolla, mikä on alueellinen liikenneyhtiö, joten äh, se olisi hyvä, että meillä olisi yhteinen määritelmä. Silloin voitaisiin helpommin tehdä kompromisseja. Sitten minulla olisi äh, kysymys esittelijälle, miksi äh, on nyt tämä poikkeus alueelliselle rautatielle, minkä, sen pitäisi, minkä takia sen pitäisi päättyä 12 kuukauden kuluttua. Sitten kolmas tärkeä kysymys on avustuspalvelut rautatieasemilla, kun on kyse liikuntarajoitteista henkilöistä. Voimme täysin tukea tätä kohtaa. Ja viimeinen asia, joka on mielestäni tärkeä, on nämä internetissä lippuja myyvät palveluntarjoajat, heilläkin pitää olla vastuu, heidän täytyy taata näiden eh, lippujen laatu. Ei voi olla niin, että he takovat voittoja, mutta eh, eivät sitten kanna vastuuta. Minulle on erittäin tärkeää se, että matkustajien oikeuksia vahvistetaan, mutta tämän täytyy kuitenkin olla toteutettavissa oleva realistinen eh, tapa toimia. Kiitän esittelijää ja tuen hänen kompromissitarkistuksiaan. Kiitos. Monsieur vous vouliez reprendre la parole? Grasvater, kiitos. Haluatko Rode vielä vuoron uudestaan? Très rapidement. Hyvin nopeasti. Kiitos vaan. Ihan lyhyesti. Ja vastauksena herra Kramerille, joka hialle, että täällä on puolueita, jotka neuvottelussa, jotka eivät tue kompromisseja. Minä mitä voimakkaammin toimisen tuon, tuon voimakkaasti. On ihan totta, että liberaalit ja EPP kääntävät selkänsä jostakin turvallisuusasiasta, jotka koskevat polkupyöräkuljetuksia, koska meitä ei otettu huomioon kompromissitekstissä, joka tässä on. Se ei, mitä käytetään se, että me tukisi kompromisseja. Me tuomme jokaista kompromisseja mutta esitämme kantamme, kun teksti tulee lopuksi valmiiksi, ja näinhän nyt ei vielä ole. Kiitos, Rude. Kramerilla on alle minuutti aikaa puhua. Me olemme täällä teidän pöytätennisottelussa. Niin Sopikaa siis kahvin äärellä. Kramer, olkaa hyvä. Nein, ich habe ja gar nicht gesagt, dass Enhän minä ollenkaan sanonut, että te vastustaisitte kompromissia. Se, mitä minä sanoin, oli, että kokouksessa me eh, pääsimme yhteisymmärrykseen pyörien mukaanotosta kaikki yhdessä. Ja kaksi tuntia myöhemmin saan sähköposti kahdelta ryhmältä, jossa sanotaan, että siihen on lisättävä vielä sitä ja tätä. Tätä minä sanoin. Ja minä haluaisin taas saada takaisin tämän kompromissin, johon pääsimme. Ja sitten muut tekivät saman tempun muiden kohtien suhteen. Siksi täytyy olla itsekriittinen ja kyllähän me voimme kompromissiin päästä. Mehän löysimme kompromissin. Ja jos me sen sovimme, niin sitten on kaikki ok. Kiitos Kramer. hän kahvilla. Essayez de trouver des bons compromis, parce que en fait, je pense ja löytäkää hyviä kompromisseja. Minä uskon, että olette samaa mieltä, mutta käsittelette asiaa eri tahtia. Gunther. Anteeksi, rouva. Olen Elizabeth Courthouse. Kiitos paljon tästä erittäin eloisasta keskustelusta koskien ehdotustamme. Täällä kuultu keskustelu osoittaa, että kysymykset liittyen PMR-kysymyksen kauttakulkulippuihin pyöriin ovat sangen keskustelua herättävät. Näistä käydään paljon keskustelua myös neuvostossa. Me tarvitsemme tasapainoisen ehdotuksen tähän loppujen lopuksi. Tämä on uudelleen laadittu ehdotus, joten muistuttaisin, että kolme oikeudellista yksikköä pääsevät yhteisymmärrykseen siitä, mitkä kolme osiota käsitellään, että saadaan tämä uudelleen laadittu versio. Tässä haluttiin nopeasti saada tuloksia yksinkertaistetuin menetelmin. Ottaen huomioon aikarajoitukset, haluaisin korostaa näistä kauttakulkulipuista. Tämä on erittäin tärkeää tämän tasapainon kannalta, että tässä saadaan tämä vastuuasia kuntoon. On monta eri tapaa toimia, ja jos käsittelee näitä eri mahdollisuuksia, niin tämä vastuukysymys on kerta kaikkiaan saattava pakettiin tämän melko monimutkainen asia panna täytäntöön. Minä en puhu enempää, koska aika on kortilla ja olen valmis keskustelemaan tästä edelleen. Mikäli tarvitsette apua tai lisäselvityksiä, niin älkää epäreikö kysyä meiltä. Kiitoksia. Merci beaucoup à la commission. Kiitos paljon komissio. Esittelijä Liberatski saa puolitoista minuuttia aikaa vastata. Olkaapa hyvä, Liberatski. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi, bardzo dziękuję pani Kiitoksia näistä kommenteista ja kiitoksia puheenjohtajalle, että hän antoi minulle vielä kerran puheenvuoron. Ihan lyhyesti. Edustaja Vantenkamp hyvä ystäväni, tämä ei ollut mikään vaikutelma, että kompromisseja tehtiin. Niitä tehtiin. Oikeuspalveluyksikkö oli paikalla ja eh, minä sanoin, Dominik, olemmeko tehneet tämän oikein? Kyllä, teimme tämän oikein. Ja kuulin nyt eh, sanoin, että sanoitte ei eh, force majeure, poikkeukset ojosuhteet ja 75 prosenttia oli sopimus. Sanoimme, että poistetaan tämä force majeure, mutta sitten se tarkoittaa 75 prosenttia tässä toisessa kohdassa. Aldelle. Emme me voi rikkoa EUn liikennepolitiikan periaatteita, eli että haluamme, että käytetään rautaveitä rautateitä ja että rautateiden pitäisi saada suurempi osuus matkustajaliikenteestä tai koko liikenteestä, mukaan lukien matkustajaliikenne. Me voi olla ajatus siitä, että koska meillä on julkisia rautateitä, meidän pitäisi hajauttaa ne. Ei, meillä pitäisi olla rautatie, jotka toimivat hyvin. On totta, että niitä ei säännellä oikein. Usein niitä ylisäännellään ja haluaisin, että me kaikki tiedämme sen. Minusta olisi parempi, jos ihmiset osallistuvat työhön ja sitten kommentoivat. Herra Museli oli paikalla, haluaisin kuulla tämän suoraan häneltä. Sitten poikkeukset. Me hyväksymme seuraavan kompromissin nimittäin että uusi ratkaisu astuisi voimaan sen jälkeen, tietyn ajan jakson jälkeen, kun asetus on astunut voimaan 2022 tai 2024. Tämä johtui siitä, että meidän on rahoitettava investointiohjelmia rautateihin. Me siis menetimme tämän asian, joka liittyi poikkeuksellisiin olosuhteisiin, mutta voitimme jotain, kun oli kyse suorista lipuista. Eli jos teemme EUn rautatieyhtiöistä vastuullisia kaikesta, niin sitten jotkut lipunmyyjät, myyjät lippuja, hyötyvät siitä, takovat siitä voittoja, mutta eivät kanna vastuuta. Tätä en halua tukea. Haluan, että jokainen on vastuussa osasta tätä palvelua. Kiitoksia kaikille keskustelusta ja kehuista. Ainin yksi asia. Kretvander kysyi, miksi tämä äh, tietty ajanjakso poikkeusta varten, kun on kyse alueellisesta rautatieliikenteestä. Tämä on osa neljättä rautatiepakettia ja julkisen palvelun velvoitetta. Siinä määritellään, mitä alueellinen ja paikallinen liikenne tarkoittaa. Samoin kansainvälinen ja kansallinen rautatieliikenne on siellä määritelty. Kiitoksia. Kiitos. Liberatski äänestys on lykätty myöhempään ajankohtaan. Toimikaa viisaasti yhdessä, jotta saadaan hyvä lopputulos. Varmasti onnistutte. Siirrymme esityslistalla eteenpäin. Sitten arvioin asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille. Uudelleen laadittu teksti. Valmistelijana on Christine Revaudalon. Käymme keskustelun varjoasettelijoiden kanssa ja pyydämme myös komission kantaa. Revaudalon, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tähän lausuntoa 344 tarkistusta. Meillä on ollut yksi varjostelijoiden tapaaminen 5.6. Ja Seuraava pitäisi olla 26. kesäkuuta. Tällä hetkellä meillä on 10 artikloita koskevaa kompromissijärjestöstä kuusi johdantoa osaan, mutta tämä on vielä saatava päätökseen. Jäänestys äänestys ympäristövaliokunnassa olisi syyskuussa. 10 yhdeksän tässä on vastuuvaliokunta. Sitten tarkistuksia monen kohtaan tekstiä, erityisesti koskien kaikkia päästöjä. Ja haluaisin tekstejä, jotka ovat edustavampia, koska kaikki haluavat aitoja päästövähennyksiä. Mitä tämä hiilidioksidin puolen välin tarkistuksia 25 vuodella tällä hetkellä ei ole Ja yhteismielisyyttä, mutta me etenemme me haluamme mahdollisimman nopeasti tuloksia odottamatta eh, vuotta 2030. Tämä on yleensä edussa. Kukaan ei kiistä siitä. Se, että valmista ja hyvää tahtoa luotettaisiin päästövähennyksessä erityisesti, kysymys ei ole oikeudellinen vastuu. Sehän ei tuollaisessa maailmassa toimi. Lähtien tästä eteenpäin, että meidän täytyy kaikkea samoihin tuloksiin ilmastovasta muutoksen vastaisessa taistelussa olen varma, että löydämme välineet. Mitä tulee kunnianhimoon, on vaikeampaa löytää painoa joka olisi riittävän kunnianhimoinen ja hyväksyttävä, jotta päätäisin Pariisin sopimukseen päästövaatimuksiin. Mutta me haluamme kunnianhimoisiin hiilidioksidipäästövähennyksiin, koska jos kuljetuksessa ei saada tuloksia, niin sitten täytyy saada tuloksia muualla rakennuksesta maa, maataloudessa, mutta se ei ole taloudellisesti tehokasta ja se on vaikeampaa. Totta kai valmistelta vaaditaan suuria ponnisteluita uusiin normeihin sopeutumiseksi ja hiilidioksiden päästöjä vähentämiseksi, mutta maailmankaupassa se on välttämätöntä kilpailukyvyn säilyttämiseksi, että säilytetään tämän tuotantosektorin, joka on niin sisäänrakennettu Euroopan talouksiin. Se on tiukkaa, mutta se on hyvä sekä teollisuudelle että planeetalle. Meillä on ollut mahdollisuus jo keskustella varjostelijoiden kanssa tämä monimutkainen teksti vaatii paljon keskustelua, jolle innokas kuulemaan heidän näkemyksiään luvuista välitarkistuksesta, vähähiilikulutuksesta ja mitä he mieltävät siirtymäkauden, että massiiv- nykyisestä massiivisesta hiiliriippuvuudesta. Tämä on nykytilanne. Ja kovasti haluan kuulla kollegoita päästäksemme kompromissiin. Kiitos Revu Dallon. Pim van de Kamp, EPPn puolesta, olkaa hyvä. Voorzitter, dank u zeer. Inderdaad. Kiitos oikein paljon. Myös tässä asiassa EPPn varjoesittelijä on Salliini. Minä olen hänellä sijaisena tänään. Hän antoi minulle tämän tekstin, että en puhu sivusuun. Salini haluaisi kiittää komissiota ehdotuksesta. Tämä ehdotus on oikealla tasolla. Se on riittävän kunnianhimoinen, riittävän realistinen. Hän on sitä mieltä ja EPP myös näistä päästöistä, on huolissaan näistä päästöistä. Suuri osa päästöistä tulee nimenomaan tieliikenteestä. 76 prosenttia kokonaisuudessaan tuli tie liikenteestä. COP29-kokouksesta on puhuttu paljon kauniita sanoja, mutta liikenne valiokuntana meidän on vedettävä tästä johtopäätökset. Meidän on siirryttävä kohti parempaa vähähiilisyyteen siirtymistä varsinkin tieliikenteen suhteen. Salini on avoin ja valmis keskustelemaan esittelen kanssamme, että saadaan laadittua hyvä kompromissi. EPPssä vastustetaan, että ainoastaan autoteollisuus – autosektori olisi vastuullinen yksinään ja että heitä ra- rangaistaisiin tästä. EPP ja Salini tukevat teknologianeutraalia lähestymistapaa vähähiilisyyteen siirtymiseen tulisi varautua usein eri teknologioin ja tulisi pyrkiä löytämään useita eri ratkaisuja. Nämä useat teknologiset ratkaisut ovat sellaisia, että niitä on kiihdytettävä, nopeutettava pikemminkin kuin poistettava. Salini haluaisi, että tämä hiilikorjaustekijään panostettaisiin tai että se huomioitaisiin. Tässä puhutaan nimenomaan näistä vaihtoehtoisista ratkaisuista, LNG-tuotteet tuottavat paljon vähemmän päästöjä kuin perinteiset polttoaineet. Ja tämä hiilikorjaus tekijä on sellainen, että meidän tulisi siihen kiinnittää mm, riittävästi huomiota. On varmasti paljon hyviä kompromisseja, joita voidaan saada aikaiseksi myös elinkaari arvioinnin suhteen. Monet ryhmät ovat esittäneet tarkistuksia tähän kohtaan, ja kuten minä sanoin aikaisemminkin tänään, niin Tärkeää on, ettei AI-autoteollisuutta lyytetä täysin, vaan olisi katsottava tätä arvoketjua kokonaisuudessaan, kun tehdään näitä elinkaariarvioita. Mitä tulee tavoitteisiin, Salini on pettynyt, että monet tarkistukset, joissa oli näitä lukuja, huomioituna, niin ne eivät ole heijastuneet kompromissitarkistuksiin. Ja Salini odottaa, että tämän suhteen tehtäisiin jotain. Luvut 2025-2030 vuosille, niin näitä olisi käsiteltävä pidempään. Samanaikaisesti Salini arvostaa sitä, että tässä on tehty pesäero bussien, pakettiautojen ja henkilöautojen välille. Hän kiittää, että tämä asia on huomioitu. Minulla ei muuta tässä vaiheessa. Kiitos. Merci, monsieur Van de Kamp. Monsieur Zlote... Kiitos paljon. Zlotowski seuraavaksi, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi vaariesittelijän puolesta. Hän ei päässyt tämän päivän kokoukseen. Hän kävi myöhäistä trilogia viime yönä energiaunionista. Ja hänen puolestaan kiittäisin esittelijää ensimmäistä kompromissiehdotuksesta. Ja seuraavat avainalat ovat tärkeitä varjoesittelijälle. Tärkeää on nähdä kytkökset 2025 ja 2030 tavoitteiden kesken. Me ymmärrämme, että ensimmäinen viitepiste vuonna 2025 olisi vähemmän kunnianhimoinen sen varmistamiseksi, että me astamme oikean polun realististen tavoitteiden saavuttamiseksi 2030. Ja tässä suhteessa teknologineutraalius on erittäin hyvä periaate. Se pitäisi kiveen kirjoittaa sekä 25 että 30 tavoitteiden suhteen. Ja lopuksi varjoesittelemme haluaa tasapainoisen kompromissin monen kollegoiden kanssa. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Zotowski. Monsieur... Kiitos, Zlotowski. Rados seuraavaksi. E, Kiitoksia. Me olemme sitä mieltä, että komission ehdotus on erittäin hyvä, tasapainoinen ja siksi myös meidän kantamme on hyvin lähellä komission kantaa. Kun katsotaan 2020-2025 tavoitteita, niin Siinähän olisi vielä mahdollisuus olla kunnianhimoisempi, mutta on myös huomioitava se, että tavoitteiden on saavutettavissa. Tavoitteet vuodelle 2025, niistä voidaan vielä puhua. Voidaan ehkä vielä lykätä vuoteen 2026 tai 2027, mutta koska meillä Euroopan teillä on ajoneuvoja, jotka ovat vähintäänkin 11 vuotta vanhoja. Ehdotamme muutosta jonka tavoitteena on vaihtoehtoisten polttoaineiden eh, käytön edistäminen. Niinpä ehdotimme, että tietenkin myös tarvitaan eh, tietoja päästöistä ja polttoainekulutuksesta. Kiitämme yhteistyöstä. Kiitos, Mas Aikaut. Uh, thank you very much. Uh, first of all, uh, thank... Kiitoksia, kiitos. Esittelen ensimmäisestä erästä kompromisseja. Käsittelimme näitä ensimmäisessä vaariesittelyiden kokouksessa ja Käsittelemme näitä edelleen ensi viikolla. Kuten Wim van de Kamp sanoi, niin tässä elinkaariarviossa siihen on, siitä on keskusteltava. On hyvä, että elinkaariarviota ollaan valmiita analysoimaan. Kun puhumme biopolttoaineista, kukaan ei ole tähän valmis, mutta nyt kun puhutaan tästä kaikki ovat valmiita. Tämä on kiehtovaa, mutta totta kai minä toivotan tämän tervetulleeksi, mikäli nyt halutaan vielä läpi tämä kokonaisvaltainen elinkaari, koska tämä tehtävä kokonaisvaltaisesti ei ainoastaan sähköautojen suhteen, vaan myös biopolttoaineiden ja kaikkien näiden eri vaihtoehtojen välillä. Kun puhutaan tästä hiilineutraaliudesta, teknologianeutraaliudesta, niin missä tämä pyyntö oli, kun käsittelimme biopolttoaineita – kaikki halusivat tavoitteita, alatavoitteita, ala, ala, alatavoitteita ja niin edelleen. Ja nyt todellakin tässä halutaankin teknologianeutraalia. Yhdenmukaisuus ei ole joidenkin kollegojen parhaita puolia. Katsotaan, miten tätä voidaan työstää. Tietenkin tämä kunnianhimon taso on tärkeä, se johon me tulemme pyrkimään. Eikä voida todeta, etteikö maailma olisi siirtynyt eteenpäin viime vuosina Saksan ympäristöministeriö sanoo jopa 50 prosenttia. Saksa ei ole mitenkään tunnettu kunnianhimostaan autojen suhteen, mutta sielläkin halutaan 50 prosenttia tasoksi. Ja monet muutkin valtiot ovat sanoneet, että EUn kunnianhimoinen, kunnianhimon taso ei riitä panemaan täytäntöön Pariisin tavoitteita. Macron ja Merkel puhuivat eilen päästö, pakolaisesta Euroopasta ja he myös sanovat, että tärkeitä asioita on panoksena COP24-kokouksessa. Monet sektorit ovat lahvat perässä. Van de Kamp sanoi, että autosektoria ei pitäisi rangaista. No, minä näen tämän hieman eri lailla. Mielestäni tässä ei rangaista, vaan pikemminkin palkitaan, mutta mikäli katsotaan Pariisin täytäntöönpanoja korkeampia tavoitteita, niin pitää pitää mielessä, että kaikkein kulutehokkain menetelmä, mitä voimme tehdä, on se, että autot ovat tehokkaampia ja päästävät vähemmän hiilidioksidia. Päästökaupasta maataloudesta puhutaan erittäin paljon. Nämä ovat vaikeita asioita, mutta mutta tutkimukset osoittavat, että auton tehokkuuden, autojen tehokkuuden ja hiilipäästöjen vähentäminen on paras tapa Euroopalle saavuttaa tavoitteet. Lisäksi tämä on jäsenvaltioille myös hyvä mahdollisuus taakanjaon myötä saavuttaa tavoitteensa. Mikäli me emme toimi, niin tässä taakanjako-asetuksen avulla ei saavuteta näitä tavoitteita. Mikäli liikenteen suhteen ei saada aikaan parannuksia, niin sitten tässä on tehtävä jotain maatalouden suhteen. Kaikki, jotka puhuvat reilusta, jaosta ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpanosta, niin olisi todettava, että nämä liikenteen tavoitteet ovat täysin riittämättömät. Tiedän, että komissio ei saa ole yhtä mieltä tämän kanssa, mutta komissio voisi niin mielestäni pikkuhiljaa muuttaa suhtautumistaan tämän asian suhteen. Mikäli me epäonnistumme tässä, niin on varma asia, että maat päätyvät erittäin tehottomalle tielle, mikäli haluavat saavuttaa nämä korkeammat tavoitteet komissio pitäisi ehdottaa etenemissuunnitelma vuoteen 2050 mennessä ja selvä on se, että tavoitteita on nostettava. Komissio, olkaa hyvä, kehittäkää uusia keskustelukohtia. Tiedän, että te ette ette voi tehdä tätä vielä. Puhutte nyt nämä tavanomaiset litaniat, mutta toivottavasti ensi kerralla kuulisimme uusia sanoja komissiolta. Tätä todellakin tarvitaan ja tämä sektori on nyt saatava puhtaammaksi nopeammin. Kiitos. Kiitos, Bas Aikhaat. Aion rajoittaa puheaikaa Muuten tämä tulee olemaan vaikea. Rike saa puheenvuoron puolitoista minuuttia. Lyhyesti vain. Kiitos. On joukko aiheita, joista varmasti saadaan sopimus. Ja tässä päivitettäisiin arviointijärjestelmiä, uudet testit, jotakin muita alueita, joissa uskon, että olemme kaikki samaa mieltä. Ja on pakko ryhtyä töihin, koska on laiminlyöntöjä. Yhtä asiaa vain painottaisin. Tavoite. Komission ehdotuksessa äh, on alen, alentamassa vaatimuksia 65 prosenttiakin jopa. Miksei 100 prosenttia? Mutta tämä ei tapahdu teknologian edistymisen avulla ei ehkä biopolttoaineella, vaan että markkinat siirtyvät nolla päästä ajoneuvoihin muita teollisia ja taloudellisia keinoja ei ole. Mutta siirtyminen nolla päästä autoihin asettaa kyseenalaiseksi teollisuuden, mutta myöskin ammatit ja muut. Jos, jos pyrimme 50 prosenttia sähköautoja, että pääsisimme siihen, mitä vihreät haluavat, No, se vähentäisi alla työpaikkoja kolme, kolmannesosa, eli useampi miljoona työpaikkaa ei vähemmän. On kuitenkin vielä tehtä, teknologisia ja tuotanto-ongelmia ratkaistavaksi ja sitten valtioiden taloudellinen tuki näiden ajoneuvojen myynnille. Kun niitä ei tuota, ei ole my- myyntiäkään. Ja sitten myöskin tulot pienenevät polttoaineen myynnin vähentämisen kanssa. Mutta, eli tavoite mutta ei se nyt mitään vaan päästä. 30. Madame de Monte, puolitoista minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen ehdotuksestaan. Me tiedämme, että liikenneala on aina pääsyytetty kun on kyse päästöjen vähennyksestä, mutta meidän pitäisi tehdä ero yksityisten ajoneuvojen ja kaupallisten ajoneuvojen välillä, eikä meidän pitäisi pysähtyä vain sähköajoneuvoihin, koska hyötyajoneuvot osoittavat meille, että voidaan mennä esimerkiksi vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, kuten esimerkiksi nesteytettyyn maakaasuun sitten on tietenkin katsottava myös se, että kuinka hyvin tämä toimii, kuinka hyvät esimerkiksi tankkausmahdollisuudet on, kuinka kauan ajoneuvolla voi ajaa yhdellä latauksella tai tankkauksella. Ja sitten myöskin ympäristönäkökulmasta on katsottava koko tämän ajoneuvon elinkaarta. Eli meidän täytyy olla vähän konkreettisempia, mennä kysymyksen ytimeen. Meidän täytyy käsitellä ei vain uusia ajoneuvoja, myös olemassakin olevia ajoneuvoja. On tietenkin aivan oikein käsitellä uusia myyntiin tulevia ajoneuvoja, mutta meidän täytyy vähentää kaikkia päästöjä. Muuten vaarana on, että yritämme saada aikaan hyvän tuloksen, joka ei kuitenkaan ratkaise ongelmia.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 niin, Wim van de Kamp sanoi, että autoja ei saa rangaista, mutta autot rankaisevat meitä, koska liikenneala on ainoa ala, jossa päästöt ovat vuodesta 90 nousseet. Liikenne tuhoaa kaiken sen, mitä miljardeilla veronmaksajien rahoilla olemme muilla aloilla saavuttaneet. Siksi liikennettä on muutettava, vältettävä, siirrettävä, parannettava. Saksassa 5 miljardia euroa annetaan sähköautoille ja sanotaan, että halutaan nostattaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä 50 prosentilla. Se on hienoa ja eilen Angela Merkel sanoi, että jos emme pysäytä ilmastonmuutosta, niin silloin siitä tulee erittäin kallista. Siksi meillä on jotain tehtävää, mutta koska uusiutuvia energiamuotoja etenivät niin nopeasti, niitä jarrutettiin, jotta likaisella ruskohiilellä olisi vielä mahdollisuus tulevaisuudessa. Tai dieselgate, äh, äh, meillä on tuhansia äh, kuolleita tämän typenoksidien takia, mutta siksi, silti diiseliä tuetaan Euro- Saksassa. Ei sähkö tule pistorasiasta, meidän on katsottava tarkkaan, mistä se tulee, ja siksi on tärkeää katsoa koko sykliä. Dominik Rikelle työpaikoista. 30 vuotta sitten Edward Reuterin alaisena Daimler-Benz jo sanoi, että autoteollisuudella on mahdollisuus vain kun se, val, se muuttuu liikkuvuusyritykseksi. Silloin se rakensi ää, äh, pyöriä, äh, busseja, äh, junia, myös huippunopeusjunia. Ja sitten tuli seuraaja ja kaikki tämä lopetettiin. lopetettiin ja nyt he ovat keskittyneet pelkästään autoihin. Jos olisit jatkaneet Reuterin linjalla, niin heillä olisi paljon enemmän vaihtoehtoja. He voisivat siirtää tuotantoaan, voisivat rakentaa junia eikä pelkästään autoja. Eli autoyritysten on muututtava, kuten energiayritysten, jotka vuosikymmeniä välttelivät uusiutuvia energiamuotoja ja nyt ne ovat melkein konkurssin partaalla. Siksi myös autoteollisuuden on muutettava, kuten politiikan. Niin, lyhyt vastaus kollegalle Baas Aikautille. Hän jo odottaa tuota vastausta teknologian neutraaliudesta. Me olemme aina sitä puoltaneet. Se on myös oikea tapa. Sähköinen liikkuvuus on hyvä ratkaisu, mutta ei ainoa. Se riippuu siitä, mistä sähkö tulee, miten, pater, miten akut on tuotettu. Me tarvitsemme myös johtajia, jotka hyvin kuljettavat energiaa esimerkiksi merellä. Ja sitten, kun on kyse biopolttoaineista, olemme vaatineet teknologian neutraaliutta, kyllä sen tiedän. Ja lopuksi meillähän on myös tämä vaihtoehtoinen infrastruktuuri uusiutuville energiamuodoille, joka on nyt täytäntöönpanovaiheessa. Siinä ei ole kyse pelkästään sähköisestä liikkuvuudesta, vaan myös vedystä ja biopolttoaineista ja muusta. Meidän olisi tehtävä tämä, jotta voisimme hiilestä vapautumista edistää. Ja käännän katseeni komission suuntaan. herra Arturo missä te olette? Puheenvuoro on teidän. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Enkä puhu omissa nimissäni, vaan komissio. Aika ystävällisesti puhutteli minua. Ja uskon, että olemme tehneet painoisen ehdotuksen jossa tarkastellaan yhtäältä kasvihuonekaasupäästöjen alentamista, mutta myös mietimme myöskin kuluttajan valintoja ja innovaatioita ja innovaatiovauhtia. Tämä ehdotus kokonaisuudessaan arviointi vaikutusarvioinnin pohjalta johtaa 40 prosenttia Euroopan unionissa juuri se, mitä me Pariisissa halusimmekin, ja voin selittää tämän tavoitteen uudelleen, mitä kunnianhimoisuuteen ylipäätänsä tulee. Voimme komission puolelta todeta, että viime vuonna teemme sopimuksen energiatehokkuudesta. Ja, ja tavoite on noussut 30-32,5 ja, ja uusiutuvat 32-27 sijasta. Kolme asiaa. No, tässä alkaa pyörä tarttua tiehen ja olemme menossa yli 40 prosenttiin yli. Autojen suhteen tärkeintä on tietää, kuinka nopeasti sektori kehittyy ja kuinka nopeasti autot muuttuvat. Tämä on työllisyyskysymys erityisesti, jos muutokset ovat erittäin nopeita. ajattelemme tuo 50-70 prosentin päästöä vähennystä, jota emme vaikutusarvioinnissa tarkastelleet. on, kuinka drastisia muutokset alueella ovat, mutta alustavat tuloksemme voivat olla tällaiselle aika drastisia. Voimmeko pitää huolta siitä, että muutoksen vauhti on sellainen, että se ei aiheuta tuhoa. Se olisi viisasta. Ja sitten sähkö liikkuvuuden suhteen. Kannusteita ehdotuksia paljon, jotta saisimme nolla päästöautoja. Ja tärkeää äh, äh, että me saamme batteriakkutuotantoa Eurooppaan, sillä on meidän työllisyysvaikutus Euroopassa – sitten tähän vaaditaan myös investointeja suunnittelua. 2030 on 12 vuoden kuluttua, jotta kysymys on muutoksen vauhdista, joka on tärkeä. Sitten on kysymys myöskin akkujen raaka-aineista. Näemme, että osa raaka-ainehinnoista nousee ja aika dramaattisesti. Kobaltti on yksi esimerkki. Ja jos meillä olisi paljon korkeampia tavoitteita pelkäämään, että Tämä johtaa häiriöihin raaka-aineiden kysynnässä ja tarjonnassa. Laskevien akkujen hintojen suhteen, jotka olisi sujuvaan muutoksen aikana tilanne. Meillä olisi korkeat hinnat ja sillä siirtymä vähän aikana tämä kävisi sähköautoja vastaan, koska hinnat nousisivat. Meidän täytyy katsoa asiaa kvantitatiiviselta puolelta. Ja toivottavasti pari viikon kuluttua meillä on vähän lisää tuloksia, että voimme esitellä niitä teille. Että voisimme hyvää keskustelua lähikuukausina. Lopuksi komission ehdotus täytäntöönpannon suhteen on aika suoraviivaista. Me jatkamme nykyjärjestelmässä paremmin muutoksia kaksi siirrymme uudenlaiseen testisykliin. Emme haluaisi vält- välttää aikaisemmat ongelmat, mutta olemme huolestuneita, että jos herätys oli monimutkainen, elikarianalyysi on tärkeä tekijä. Kysymys on, pitäisikö sitä tulla kunkin auton velvoite osataan, mikä se elinkaariominaisuudet on. Herra Aikaut viitasi siihen, että että täysi karjalla, se merkitsee paljon raportointia autovalmistajille ja meistä se ei olisi oikeutettua. Kolme tätä hiilikorjaustekijä on yksi asia, joka tekee asian monimutkaiseksi. Koska se on seuraavasta tuplassa, että Voisitteko lopettaa? Ja se olikin viimeinen niin... Meillä on uusiutuvan energian suhteen tavoite kuljetus polttoaineella. Siellä on voimakas insentiivi. Miksi me tarjosimme tupla tukiaisia jopa laskisimme asiat kahteen kertaan mukaan sekä hiilidioksidin vähentämisessä että uusiutuvissa – se tuottaisi toivottuja vaikutuksia. Meidän täytyy tarkastella ehdotuksen hallinnollista puolta. Se on viimeinen huomio. Odotan läheistä yhteistyötä esittelijöiden ja muiden kanssa. Merci pour les éléments euh, avancés par la... Kiitos komissiolle näistä ajatuksista. Revudalon saa kaksi minuuttia, että voi vetää keskustelun yhteen. Kiitos puheenjohtaja. Tässä hieman mielestäni pätkittään autoteollisuutta. Aiemmin käsiteltiin näitä biopolttoaineita ja nyt käsitellään sähköautoja. Mielestäni tässä pitäisi käsitellä kokonaisuutta. Kaikki nimittäin tuottavat päästöjä. Tätä pitäisi katsoa kokonaisvaltaisesti meidän tavoit- Pariisin tavoitteiden näkökulmasta. Ja siksi, kun puhutaan teknologian neutraaliudesta, niin ei pidä puhua pelkästään sähköstä. Se on yksi ratkaisusta, mikäli halutaan päästä nolla päästötasolle, mutta se oli ainoa. Vety on myös tie, jota tulisi harkita. Minä kutsun teitä herra Vimiksi, te kutsutte minua rouva Kristiniksi, niin minä en usko, että liikennevaliokunnassa kukaan vastustaa autoteollisuutta. Me kaikki haluamme puolustaa Euroopan teollisuutta. Toisaalta ei pidä olla myöskään niin, että tämä Euroopan autoteollisuus joutuisi merkittävän laskusuhdanteeseen kilpailijoihin nähden. Kiinan teollisuus kehittyy merkittävästi, se on käynyt läpi jo siirtymän – se pystyy tarjoamaan ajoneuvoja merkittävästi halvemmalla kuin mitä me tarjoamme, joten tätä teollisuutta pitää ajatella, pitää ajatella sosiaalista ulottuvuutta, mitä tämä vaikuttaa työpaikoihin, joten loppujen lopuksi Pariisin sopimuksista huolimatta me emme voi olla liian kunnianhimoisia, koska tämä tulee olemaan liian vaikea meidän autoteollisuudelle. On tärkeää, että autoteollisuus tässä pitää miettiä sitä, että autoteollisuus joutuu toimimaan toimintaympäristössä, jossa he eivät ole niin kilpailukykyisiä kuin huomenna, joten tämä on syytä pitää mielessä. Olemassa olevat ajoneuvot, monet kollegat nostivat tämän kysymyksen esiin. On totta, että aluksi minä halusin tähän lausuntoon useita huomioita liittyen olemassa oleviin autoihin, mutta minulle selitettiin, että kyseessä ei ole tämän mietinnön aihe tässä kun käsitellään yksittäisesti näitä aiheita, niin tässä ei nähdä kokonaisuutta. Joten myös tätä asiaa silmälle pitäen on löydettävä ratkaisu, kenties uusi mietintö. Sitten tämä kunnianhimo-asia. Mitä me haluamme? Haluammeko, että autoteollisuus saastuttaa vähemmän ja toimitaan kilpailukykyisessä toimintaympäristössä, jossa me olemme kehityksen kärjessä, vai peläten tätä kunnianhimoista vaihetta, joka on kyllä kunnianhimoinen, joskin välttämätön, niin mikäli tämä vaihe hypätään yli, koko autoteollisuus Euroopassa menettää. 26. päivä kesäkuuta tulemme näkemään. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos Vodalon. Muistuttaisin, että äänestys on 10. heinäkuuta. Kiitos oikein paljon. Siirrymme välittömästi meidän julkisen kuulemisen aiheena digitalisaatio liikenteessä. Je vais demander à nos experts. Pyydän asiantuntijoita saapumaan salin eteen. Tervetuloa liikennevalikuntaan. Mes chers collègues, je vais vous demander de prendre place. Hyvät kollegat, asettukaapahan aloillenne. Tervetuloa myös kasvuyrityksille. Asettukaa tekin aloillenne. cette grande audition sur la digitalisation. Digitalisaation liikenteessä. La commission de transport a décidé Liikennevaliokunta on päättänyt järjestää tämän kuulemistilaisuuden, koska tiedätte varsin hyvin digitalisaatio on yhä enemmän läsnä jokapäiväisessä elämässämme mukaan lukien liikennealalla. Kaikki ovat kokeneet digitalisaation liikenteeseen liittyen. Oli kyseessä sitten aikataulujen tutkiminen, varauksen tekeminen tai GPS-tautoissamme. Uudet muutokset ovat jo ovella. Puhutaan itseohjaavasta autosta, digitalisaation käytöstä jaettuihin kyyteihin. Ne ovat merkittäviä muutoksia – jotka tulevaisuudessa tulevat äh, merkittävästi muuttamaan meidän kulutustottumuksia ja taloudellinen epävarmuus monimutkaistaa rakenteellisia sijoituksia. Mikäli liikennepalvelujen digitalisaatio onnistuu, silloin tehokkuus paranee, kuluttajakokemus paranee ja voidaan myös saada kannattavampi integroitu liikennejärjestelmä. Tämän päivän ohjelma on selkeä. Me haluamme kuunnella liikennealan korkeatasoisia asiantuntijoita digitalisaatioaiheesta, jotta ymmärrämme, missä oikein mennään ja mitkä ovat huomisen haasteet. Me haluaisimme niin ikään tietää, miten teollisuus ja merkittävät toimijat ja viranomaiset ennakoivat näitä suuria muutoksia, jotka liittyvät digitalisaatioon ja mitkä ovat muutosten seuraukset. Minä haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi liikennevaliokunnan kokoukseen. Ja minä pyytäisin myös, että te noudattaisitte puheaikanne. Tulen olemaan todella tiukka puheajan suhteen. Viisi minuuttia puheaikaa suodaan kaikille – Parlamentin jäsenet saavat sen jälkeen puheenvuoron, jotta he voivat esittää teille kysymyksiä ja kommentoida. Mutta ennen tätä, hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää teitä ja toivottaa tervetulleeksi European Startup Prize for Mobility. Palkinnon saajat, heitä on neljä kappaletta. Kokolis, Mass Global, Cargonex ja Klaxit. Kaikilla on kolme minuuttia. Kaikki pitävät oman puheenvuoron. Myös Rike toimii täällä pelin hengessä. Hän puhui pitchaamisesta. Ja nyt toimimme niin, että kolme ensin kolme asiantuntijaa ja sen jälkeen Nämä voittajat voivat kertoa näistä heidän tarjoamista palveluista ja sovelluksista. Christoph Klenner, tervetuloa. European Technology and Travel Service Association pääsihteeri. Ja te voitte kertoa, miten te koette digitalisaation teidän alalla. Tervetuloa, kiitos, että olette täällä saatte puheenvuoron. Minä muistutaisin, että kaikki, mitä täällä puhutaan, välitetään internettiin, jossa meitä seurataan runsas lukuisena. Euh, Kiitos. Jos sallitte, puheenjohtaja, esitän kommenttini englanniksi. Kiitos kutsusta. Olen Christoph Klenner Etsästä. Pari sanaa yhdistyksestämme Siinä on nyt aika paljon nieltävää. Diassa ovat yritykset, joita edustamme. Nämä ovat tämä, tämä itsenäinen matkan tuotteiden levittäjäjärjestöjät. Nämä ovat tuottajista riippumattomia yrityksiä, jotka levittävät informaatiota ja hintatietoa erilaisista matkapalveluista. Mahdollistavat sen, sen, että online matkatoimistot ja kuluttajat voivat varata näitä palveluita yhdessä paikassa ja voivat hyötyä transparenssista. Digitalisoituminen kuljetusalalla jotain, joka kanssa olemme eläneet ja se on ollut päivittäistä meidän viimeiset 35 vuotta. Olemme yksi ensimmäistä sektoreista, jotka syleilimme digiteknologiaa täysimittaisesti ja ennen internettiä jo Nämä kuuluisat tietokonevarasjärjestelmät ovat 70-80-luvulta ja ne ovat ne tavan, joilla kuulutajat ostavat matkoja. Keskityn nyt omaan ilmailusektoriin ja lentomatkojen välittämiseen. 35 vuoden aikana on tapahtunut useampi teknologinen vallankumous matkojen välittämisessä ja meillä on vakavia haasteita kuluttajilla myös. Ja haluaisin esittää niistä vain muutaman kommentin, koska ne ovat hyvin ajankohtaisia. Mikä on itsenäinen lentomatkojen välitysala? Miten se on hyödyntänyt kuluttajia? Meillä on avoin, neutraali, transparentti markkinapaikka, joka on digitalisoinnin aallon harjalla. EU on yksi suurista saavutuksista on ollut lentomarkkinoiden vapautuminen ja se ei olisi tuottanut kuluttajille hyötyjä eikä olisi toiminut, ellei meillä olisi ollut avoimet välitysmarkkinat, joka antaa kilpaileville lentoyhtiöille kansalle kilpailla tasaisella kentällä, joka tarjoaa kuluttajille kattavaa tietoa ja mahdollisuuden tehdä aitoja valintoja. Ja EUlla on ollut turva lausekkeita äh, asetus 10.08 ja myöskin käyttäytymissäännöstä. Me sanotaan oikein hyvin. Kuluttajat eivät ole koskaan olleet näin hyvässä kunnossa. Kuluttajilla ei ole koskaan ollut parempia matkan hintoja ja valintaa, mutta horisontissa on tummia pilviä, suuret lentoyhtiöt kuten monet teistä tietävät, rikkovat näitä sääntöjä ja järjestelmästi syrjivät näitä alustoja ja matkanjärjestäjiä, jotka tarjoavat kuluttajille valintamahdollisuuksia ja seurattavuutta. Ne astavat lisämaksuja järjestelmästä kaikille lipuille, joita kuluttajat eivät varaa suoraan lentoyhtiöltä. Ja he eivät myöskään tarjoa tiettyä informaatiota, tiettyjä lisämatkuja, maksuja, tiettyjä liputyyppejä, jotta voisivat neutraalisti matkustaa meidän välityskanaviemme kautta. Mitä pitää tehdä? Annetaan nyt muodollisia valituksia komissiolle ja kaikella kohdituksella komissio on vitkastellut eikä kolmeen vuoteen ole tehnyt mitään, vaikka se on väittänytkin, että tekemässä tutkimusta, joka on aiheuttanut oikeudellisen tyhjön ja vähentänyt oikeusvarmuutta. Tämä siihen, että kaikki merkittävät eurooppalaiset lentoyhtiöt syrjivät kuluttajia, jotka haluavat vertailla hintoja ja vievät pohjaa koko avoimen neutraalin välitysketjun käsitteeltä. Kilpailu, uudet alalle tulijat ja kuluttajien seurattavuus ovat uhattuna ja 90-luvun vapauttamisen vaikutukset saattavat purkautua ja vetoa teihin parlamenttina, että lainsäädäntöönä tänne täytyy painottaa, että komissio täysimittaisesti pitää huolta sääntöjen täytäntöpanosta ja arvioi tiettyjen lentoyhtiöiden toiminnan asiaargumentin. Se on velvollisuus, joka komission täytyy ottaa vakavasti ja keskipitkällä aikavälillä, kun arvioidaan mahdollisesti muutetaan liikenteen sääntöjä, se täytyy ottaa vakavasti. Reilu kilpailu ja seurattavuuden kuluttajan kannalta täytyy olla sen ytimessä. Kiitos Glenner. Jatkamme eteenpäin. Toinen asiantuntija, vieramme David Bachelor, kansainvälisten asioiden päällikkö yhteisyritys Cesarissa – New Space Towards a New Area in Air Quality hankkeesta olette vastanneet ja saatte viisi minuuttia puheaika. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon ja kiitos siitä, että Cesar-yhteisyritys sai mahdollisuuden puhua täällä tänään. Tässä lyhyessä ajassa uh, aion lyhyesti puhua digitalisaatiosta laajemmin ja sitten puhun uh, lennokeista. Cesar, yhteisyritys, monet teistä se varmaan tuntevatkin, mutta me olemme yksityisen julkisen sektorin kumppanuus, joka luotiin 2007. Me äh, olemme äh, yhteisen eurooppalaisen ilmatilan teknologinen pilari, me teemme äh, tutkimustoimintaa äh, tämän äh, suunnitelman mukaan, joka äh, modernisoi eurooppalaista ilmailua ja Eurocontrol rahoittaa meitä, teemme yhteistyötä sadan yrityksen kanssa, pk-yritysten kanssa, tutkimuskeskusten ja yliopistojen kanssa. Haluamme yhdistää ATM-hallinnoinnin Euroopassa. Miksi puhumme digitalisaatiosta? Me tiedämme, että eh, ilmailun tulevaisuus tulee dramaattisesti erilainen, eh, kasvu tulee eh, lisääntymään, mutta näemme myös, että ilmatilaa käytetään uudella tavalla. On suuria toimijoita tässä taustalla, väestön kasvu, yhä enemmän ihmisiä elää kaupungeissa. Tämä vaatii uudenlaista liikkuvuutta kaupunkialueilla. Näemme hyppäyksiä teknologiassa, erityisesti kun on kyse automaatiosta, eh, keinoälystä ja koneoppimisesta. Ja kaikki tämä tulee vaikuttamaan ilmatilaan tulevaisuudessa sen sijaan, että meillä on tuhansia eh, lentokoneita ilmassa, niin meillä saattaa olla jopa satoja tuhansia erilaisia eh, ajoneuvoja ilmassa. Me olemme valmistelemassa teknologisia rakennuspalikoita tämän tueksi. Cesar yhdessä loimme 63 eri ratkaisua ja nykyisessä Cesar 2020 ohjelmassa meillä on yli 60 hanketta käynnissä valmistelevaa tutkimusta, teollista tutkimusta ja suuria koehankkeita. Tässä digitalisaatio on usein teemana. Digitalisaatio kattaa useita eri elementtejä, menen niihin yksityiskohtiin, mutta me käsittelemme autonomiaa, yhteyttä, sitten tukitoimia, jotka eivät ole jotka on hajasijoitettu, sitten massadata, kyberturvallisuus, nämä ovat kaikki digitalisaation avainkysymyksiä. Sitten lennokit, on aivan selvää, että tämä markkina kasvaa voimakkaasti. Se tarjoaa hyvin paljon taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja siksi Euroopan liikennekomissaarin tavoitteena oli se, että itseohjautuvat, että lennokit integroitaisiin Euroopan ilmatilaan asteittain 2019 lähtien. Viime vuonna Cesar loi tämän U-Space-ajatuksen, jossa on uusia palveluja, jotka perustuvat digitalisaatioon ja automaatioon, jotka ajan myötä tukevat turvallista ja tehokasta pääsyä ilmatilaamme erityyppisille lennokeille ja suurelle määrälle niitä. Tällä tavoin voidaan helpottaa kaikenlaisia rutiinitoimenpiteitä eh, mukaan lukien jossain vaiheessa toivottavasti myös kaupunkiliikenne. Tässä suunnitelmassa Äh, otettiin huomioon näiden U-Space-palvelujen asteittainen äh, käyttöönotto U1, U4. U1 on ihan peruspalvelutaso, äh, joka toivottavasti on käynnissä jo ensi vuonna. Sitten teemme erilaisia tutkimushankkeita, jotka määritämme yhdessä EASan kanssa. Ja myöhemmin tänä vuonna aloitamme erilaisia koehankkeita tukeaksemme U2-palvelujen käyttöönottoa. Meillä on noin 25 miljoonaa euroa investoituna kokonaisuudessaan näihin tutkimus- ja koehankkeisiin. Innovaation nopeus lisääntyy. Tämä on haaste ilmailualalle. Siellä kuitenkin uusi teknologia tulee käyttöön varsin hitaasti. Digitaalinen muutos on jo tapahtumassa ilmailualalla. Turvallisuus ovat avainelementti eh, ja CESAR-kumppanuus on väline Euroopan ilmailun digitalisoinnin saavuttamiseksi tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos paljon, että kerroitte Cesar-yhteisyrityksen painopistealueista. Seuraavaksi puhuu, meille puhuu Gail Myski. Hän on asiantuntija koskien avointa lähdekoodia ja itseohjautuvia autoja. Hän on perustanut Hackers Against Natural Disasters järjestön kerro meille hieman tästä. Kuuntelemme tätä suurella mienon, mielenkiinnolla. Me olemme tähän aiheeseen perehtymässä hyvin tiiviisti valikunnassamme. Invitation. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon kutsusta. Minä johdan Hand-liikettä. Kyseessä on yhdistys, jonka tarkoituksena on estää luonnon katastrofia. Minä vastasin mielelläni kutsuun saapua tänne, koska paras keino testata liikenneverkkojen tulevaisuutta on se, että ne pakotetaan kohtaamaan katastrofia. Näin teemme syrjäseudulla jatkuvasti. Minä olin syntynyt Guadalupalla ja siellä tehdään tsunamiharjoituksia alati. Siellä testataan radiovalmiuksia, hakkerit, teknofiilit, muutalan asiantuntijat pyrkivät oman teknisen ja tieteellisen osaamisen asettaa yleisen, suuren yleisön hyväksi. Meillä on neljä digitaalista pilaria, jotka haluamme asettaa yhteen avoin lähdetieto, avoin laitteet, muiden muassa. Minä kerron nyt ensin tästä avoimesta lähdetietoista Open Data, avoimesta datasta siis puhun tulkikorjaa usein pitkän, pitkän työskentelin OpenStreetMap-hanketta. Kaikki tietää, mitkä on kyseessä. No hyvä niin. OpenStreetMap on hanke, joka syntyi Euroopassa, Englannissa. Kyseessä on ikään kuin karttojen Wikipedia – tässä on kyseessä ihmiset, jotka tekevät karttoja kaupungeista, metropoleistaan, verkostoistaan, liikenneverkostoista. Tämä on tuottanut erittäin paljon dataa, jota monet yritykset käyttävät. Ja tämä on mielestäni eräs niistä parhaista innovaatiovektoreista. Innovaatioita ei tule, itsemääräämisoikeutta ei tule, positiivista kehitystä ei tapahdu, mikäli nämä tiedot ovat yritysten tietoja, joilla on monopoli tässä vaiheessa – he voivat päättää äh, hinnasta päästä käsiksi kartta-alustoihin. On tärkeää, että jäsenvaltiot ja omat kansallisvaltiot tuottavat karttoja, joihin pääsee avoimesti, joissa kartat ovat standardoituja ja jois on tärkeää, että karttoja maailmanlaajuisesti ei pidä jatkuvasti luoda uusia karttastandardeja. Sitten sitten mm, avoin lähdetieto. Monet yritykset ovat ja kansalaiset ovat sitoutuneet tuottamaan näitä avoimia lähdekoodeja ja sovelluksia, ohjelmistoja. SNC Franskassa käyttää OpenStreetMapia, jotta voidaan kertoa, missä junat menevät. On paljon avoimen lähdekoodin hankkeita. Open Linux haluaa muun muassa mm, tuottaa ohjelmistoja, jotka mahdollistavat autoilijoille, että he saavat autoihinsa erilaisia ohjelmistoja käyttöönsä. Open Standard on tämä seuraava hanke, josta haluan puhua. On erittäin paljon standardeja, joita on olemassa. AIS, nämä alusten, merialusten lähettäjät. Nämä mahdollistavat sen, että voidaan, nämä standardit ovat tärkeitä, voidaan seurata eri kulkuneuvojen kulkemista. Se mahdollistaa sen, että kaikilla on mahdollisuus päästä käsiksi liikennöintitietoihin siten, että pystytään luomaan näitä eri innovaatioita. Sitten open hardware, eli avaimet laitteet. Kyse on siitä, että luodaan materiaaleja, luodaan laitteistoja, jotta päästään verkkoon, jotta voidaan tarkistaa eri kulkuneuvojen, informaatiojärjestelmien turvallisuutta. Minulla on tässä auton renkaan venttiili 2012 vuodesta lähtien on velvoite, että uusissa autoissa on tällaisia laitteita, että rengaspainet ja renkaiden lämpötilaa seurataan – mutta tietojen kerääminen ei ole pakollista. Ja mikäli nämä tiedot kerättäisiin, niin olisi hyvä, että voitaisiin tietää erinäisiä asioita. Kiitos meidän mm, yhteiskuntavastuullisten hakkereiden, niin me pyrimme lisäämään näiden lähettimien turvallisuutta, etteivät, ettei turvallisuuden pystytä hakkeroinnin avulla puuttumaan. Kyllä meilläkin on meidän sanamme sanottavana. Me emme ole kansalaisia, me olemme teknikkoja, insinöörejä, hakkereita. Innovaatiot eivät ole yhteiskunnan monopoli, sellaisen yhteiskunnan monopoli, jossa suuryrityksillä on liian suuri rooli. Meillä on erilaisia yhdistyksiä, kerhoja, fablabeja, radio, toimijoita ja me pyrimme myös olemaan liikenne innovaatioiden keskiössä. Kiitos erittäin paljon Myske. Tässä meidän kolme puheenvuoroa, jotka johdattivat meidät keskusteluun. Nyt saatte kuulla meidän meppien puheenvuoroja. Vandekan, olkaa hyvä. Rouva puheenjohtaja, kovasti kiitoksia. Niin laitakaa kuulokkeet, se on varmaan helpompaa. Jos te puhutte ranskaa, minä puhun hollantia, kaikki on hyvin. Paperit hukkumat tännekin löytyvät. Herra Klenner, ensimmäinen kysymys. Kansanpuolueen ryhmä ja Rama Mantero ovat esittäneet kirjallisia kysymyksiä aiheesta. Olemme esittäneet suullisenkin kysymyksen parlamentissa Rova Bulchille. Ja kysymyksenä herra Klennerille teille vastauksen, mutta esitänpä kysymyksen kuitenkin. Onko komissio reagoinut? Olemme tuotamme eurooppalaisen napaamme ja ajattelemme, että elämme parhaassa maailmassa. Herr Basler ja Herr Klenner. Eikö Euroopan lainsäädäntö ole liian hitaasti etenevä? Kiinalaiset etenevät vikkelästi. Totta kai heidän päätöksentekomenettelynsäkin on erilainen kuin Euroopassa. Ja Trumpin Yhdysvalloissa työskentely on lainsäädännön alueella nopeata. Ja meillä on 88 hallitusta ja parlamenttia ja vaikeita parlamentteja. Kom- komissio ja parlamentti ovat motivoituneita, neuvosto on heikko. Kysymykseni Glennelle Baslerille on, pääsemmekö eteenpäin äh, nykymenettelylle? Ja herra Möske, äh, oli illateltu täällä. Hakkerit olivat ennen rikollisia, mutta nyt olette ihan, teillä on uutta pääomaa ja se on ihan uutta. Tervetuloa. En ole hakkerina asiantuntija tämän kysymyksen, mutta Haluaisin vain sanoa, että olen iloinen, että olette täällä. Même à son nouveau statut. <laughs> Madame Foster, la parole est à vous. Foster, olkaa hyvä. Thank you very much and I'm really sorry I missed the first speaker. Kiitos oikein paljon ja pahoillani, etten kuullut ensimmäistä puhujaa, koska minä täytyy tehdä jotain, niin en voinut esittää hänelle kysymyksiä. Kolmas puhuja, tämä oli uskomatonta, olin nähnyt elokuvia, jossa joku hakkeroi suurimman turvallisuusjärjestelmän Euroopassa ja sitten FBI BI yrittää saada heidät kiinni ja saa heidät kiinni ja pistää telkien taakse. Ja minä aina ihmettelen, että miksi he eivät palkkaa heitä, häntä. David Platcheller, olen hyvin innostunut Cesarista, koska olin yhtenäisen Euroopan ilmatilan kohdalla esittelijä. Meillä oli oikein hyvä vierailu äh, puheenjohtajan kanssa EASassa ja puhuimme Patrick Kiin ja hänen henkilökuntansa kanssa vähän aikaa sitten. Äh, he ovat kirjoittaneet prototyyppiasiakirjan ja se oli hyvin pitkällinen äh, prosessi, että pääsiin päästiin eh, lopputulokseen tässä eh, perusasetuksessa, eh, mutta koska olen lennokki mietinnön esittelijä. Haluaisin tietää, mihin tämä menee, joten ihmettelen, kuinka paljon aikaa on kulunut siihen, että päästään johonkin rakenteelliseen yhteisymmärrykseen Euroopan unionissa tässä. Se, minkä tiedän ja joka on kysymys teille. Nyt on olemassa järjestelmiä, että jos on lennokeita, niin ne menevät toiselle tasolle. Eli jätetään nyt sitten jäsenvaltioiden kontolle se, että he luovat jotain sääntöjä lennokeista. Tämä on ihan ok, mutta me emme ole samaa mieltä siitä, että eikö tässä pitäisi olla jotain yhteisiä tai ponnisteluja. Te teette omaa työtä, ja se tekee ne niin nopeasti kuin voi, me istumme täällä, mutta EASan kädet ovat sidotut. Onko tässä nyt jotain ratkaisuja, että mm, päästäisiin eteenpäin, koska tämä on valtava asia ja erityisesti Euroopassa sillä on suuria etuja. Kiitos paljon seuraavaksi Maisner. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös puhujille. Minä kovasti odotan komission vastausta. Minulla on kysymys äh, herra Bachelorille äh, sen jälkeen, mitä Jackie Foster sanoi, minäkin aina yhdessä, aina kovasti pohdin yhteistä euroopasta ilmatilaa, kaksi plussaa. Ja nyt jos teillä on jo hankkeita suunnitteilla ATMn digitalisointia varten ja lennokit haluatte varsin varhaisessa vaiheessa mukaan, niin voiko olla, että tällä tavoin todella saataisiin aikaan parannusta Euroopan ilmatilassa lentoreittien suhteen, jos digitalisointi täydentää tai korvaa tavanomaisen työn, koska se, mikä minua häiritsee, on se, että eh, Euroopan ilmatilassa lennetään hyvin eh, omituisia reittejä vain, että sen takia tämä SAS2 Plus on jumissa. Ja sitten eh, kysymys. Täällä puhuttiin tästä startupista, joka tekee häkkäri, sehän on uudenlainen tapa, mutta tämä on erittäin kiinnostavaa. Pohditteko te hyvin paljon tietosuojaa? Tämä OpenStreetMap on avoin, siitä ei makseta. Oletteko te sitten hyviksiä ja muut ovat mahdollisesti pahiksia? sanoitte, että ette halua olla riippuvaisia yrityksistä. Minä olen hyvin kiinnostunut innovaatiosta, edistyksistä internetissä, mutta myös tietosuojasta. Miten ratkaisette tämän konfliktin? Sanotteko, että teillä tiedot ovat suojassa ja muissa yrityksissä ei? Miten tämä konflikti ratkaistaan? Kiitoksia. Kiitos. Meissner saa puheenvuoron. Niin paljon kiitoksia. Minulla on kysymys herra Klennerille. Te Puhuitte erityisesti lentoliikenteestä. Minä kovasti kannatan multimodaalista liikennettä. Tein myös ähm, mietinnön suorasta lipusta, että ostaa yhden lipun, jolla voi sitten kulkea kotoa taksilla, sitten lennolla, sitten junalla, mahdollisesti myös pyörällä. Onko tämä mahdollista? Pystyykö markkina saada aikaan jotain, joka hyödyttää kuluttajia? Me annamme markkinoille vapaat kädet ja sanoin, että jos 2020 mennessä ei mitään tapahdu, sitten säätelemme eurooppalaisesti. Onko tämä äh, tapahtumassa vai ei? Virkkunen, olkaa hyvä. Yes, thank you, Madam Chairman. Thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puhujille kiinnostavia esityksiä. Ja tämä on ollut tärkeä aihe meillä viime vuosina, tämä koulutussektorin digitalisoituminen. Se on ollut koko sektorin megatrendi ja kuten Wim van der Kamp jo totesi, tiedämme, että jäsenvaltioiden kesken on paljon esteitä ja kestää aikansa ennen kuin meillä on yhtenäiset digitaaliset markkinat Euroopassa. Kysyisinkin asiantuntijalta, miten teidän näkökulmasta näitä asiaan, mitkä olisivat tärkeimmät askeleet investointien ja innovoinnin rohkaisemiseksi sektorillanne liikkuvuuden ja kulutuksen alalla koskien digitalisoitumista. Tarvitaanko lainsäädäntöä, säätelyä, pitäisikö lainsäädäntöä muuttaa? Tiedämme, että on lainsäädäntöä, joka ei vastaa tarkoitusta enää, se vanhanaikaista, pitäisikö investoida tutkimukseen, osaamiseen, mikä, mitkä olisivat tärkeimmät askeleet Euroopan tasolla investointien digitalisoitumisen ja innovaation tukemiseksi. Kiitos Virkkunen. Seuraavaksi vieraamme saavat puheenvuoron, jotta voivat vastata kommentteihinne. Uspace-hankkeeseen minulla olisi kysymys. Olemassa oleva digitaalinen teknologia ja alustat, niin mikä tuossa kaavaillaan laajaa käyttöönottoa, niin mitkä ovat infrastruktuuritarpeet konkreettisesti, digitaaliset tarpeet ja mikä on Euroopan unionin rooli, mikä rooli EUlla tulee olla sen rahoittamisessa, koska tiedätte, että olemme neuvottelemassa budjetti kysymyksestä paraikaa. Siinä ensimmäinen kysymys. Ja sitten Myskeelle. Mitä te odotatte Euroopan unionilta kaikki näihin avoimen datan kysymyksiin liittyen, jotka ovat uuden vuosituhannen haasteiden keskiössä? Myske saa aloittaa. Myske, Myske aloittaa, olkaa hyvä. Niin, tämä on hyvin mielenkiintoista. On mielenkiintoista nähdä, mikä sana, mikä määritelmään liitetään sanan hakkeri. Usein ajatellaan, että hakkerit ovat pahoja, vaikka usein he ovat hyviä. Hakkerit ovat epäilijöitä, he epäilevät järjestelmää järjestelmällisesti. Me haluamme tutkia järjestelmiä ja ymmärtää, miten ne toimivat ensinnäkin. Haluamme tehdä niistä turvallisemmat tai jopa muuttaa niiden toimintatapaa. Se on hakkerin toiminnan lähtökohta. Ja vastatakseni teidän kysymyksiin turvallisuuteen liittyen, minulla on mukana Ranskan asevoimien siru, ja he ovat sitä mieltä, että joillain osaajilla, jollain toimijoilla, jollain kansalaisilla on osaamista, joka on merkittävä turvallisuuden ja innovaatioiden kannalta. Minä toimin Ranskan asevoimissa ja minä autan seuraamaan ilmaliikennettä. Meillä me käytämme digibokseja, jotta voimme kuunnella lentokoneiden ja laivojen transpondereita, laitteita. Ne, niitä me kuulemme nyt lähetelaitteita, mutta vastaisuudessa voimme kuulla droneja. On tärkeää myös, että seurataan satelliikkien äh, liikettä ilmavoimissa ja minä työskentelen sotilaiden kanssa siviilihenkilönä, jotta minä voin kertoa heille, kuinka me kansalaiset, kuinka me siviilit, kuinka me hakkerit, radioamatöörit, voimme antaa heille meidän osaamisensa, että me saamme heidän toimintansa turvallisemmaksi. Niin tämä oli ihan tällaisena pienenä sivupuheenvuorona, mutta hakkerit voivat myös välittää tietoja sellaisille henkilöille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kesällä tulemme näkemään metsäpaloja Etelä-Ranskassa, Etelä-Euroopassa ja tilannetta tulee seurata, jotta sammutuskoneet voivat sammuttaa oikeista paikoista. Meillä ei ole teknologisia, inhimillisiä valmiuksia vielä, jotta me pystymme tästä työstä suoriutumaan, joten minä käsi kädessä toimin joidenkin palo laitosten kanssa, julkisten palveluiden kanssa, jotta me saamme mahdollisimman paljon tietoja. Huomenna olen Marseissa, sitä seuraavana viikkona Korsikassa, että pystymme työskentelemään tämän aiheen parissa ja yhdessä löytämään liikenneratkaisun nämä sammutuskoneet toimivat, ovat liikenne kulkuneuvoja myös. Tärkeintä meille on, että nämä tiedot ovat laadukkaita, kunnioittavat yksityisyyttä. Nyt voitte nähdä, kuka, milloin ja miten on osallistunut OpenStreetMap-hankkeeseen. Me työskentelemme yhdessä Ranskan rajauttajayhtiö SNCFn kanssa Euroopan suurimpia junayhtiöitä ja SNCF luottaa meihin nykyään, he käyttävät näitä tietoja kriisikeskuksissaan ja matkustajien hyväksi. Avoimen datan suhteen, mitä tavan Euroopan unionilta, minä kerroin vuosi sitten konferenssissa, mitä haluaisin ja mitä minä toivoisin. Ja toivon, että ja olen sitä mieltä, että muutkin hakkerit tätä toimivat, olisi hyvä, että Euroopan unionissa ollaan lähellä näitä sotilaita, ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka taistelevat metsäpaleja vastaan, että te olette mukana näissä tehtävissä. Reunionilla 5. syyskuuta tehdään tsunami-simulaatio, joka tulee koskemaan koko Intian valtameren aluetta. Tämä olisi paras mahdollisuus teille saapua ruohonjuuritasolle seuraamaan, miten radioamatöörit, me kansalaiset käytämme meidän omia koneita, lennokkeja, droneja. Me valmistamme meidän omia meridroneja, jotta voimme tutkia merten pohjaa, ja me toimimme kentällä. Olisi hyvä, että te käytte ruohonjuuritasolla katsomassa, mitä me toimimme, sitten, että kentän toimet saataisiin tehokkaammaksi. Kiitos paljon Gail Myski. En tiedä, olemmeko me valmiina 5. syyskuuta, tulemme kuitenkin katsomaan. Bachelor, onko hyvä. Uh, thank you. Um... Kiitos. Kysytin, olemmeko liian hitaita Euroopassa. Asia on niin, että lennokkien, lennokkien integrointi on hankalaa ilmailualalle. Sitä ei voi väistää. Tämä käske pätee globaalisti. Haasteet ovat sanat, samat eri maissa. Meidän täytyy myös edetä askel askeleelta. Tutkimus- ja kehitystyötä tarvitaan, koska kukaan ei tunne vielä vastauksia kysymyksiimme, mitä teknologiaa tarvitaan, miten tämä toimii. TK-työtä täytyy tehdä, ja vasta kun tutkimus- ja kehitys toiminnan tulokset ovat valmiita, voimme asettaa standardit ja normit, jotka ovat niiden asetusten pohjana, jotka tukevat muutoksia. Joten meillä on joitakin pitkospuita askel askeleelta etenemiseksi ja painetta tulee teollisuudelta, koska on taloudellista hyötyä lennokeista. Lennokkien valmistajat haluavat eteenpäin ja aloittaa toiminnan. Ja sitten globaali ulottuvuus. Olin Kiinassa kaksi viikkoa sitten, sehän tässä mainittiin, niin siellä oli lennokkityöpaja. Joissakin mielessä Kiina etenee nopeasti. He sallivat kaikenlaista toimintaa, mutta ei mitään säätelyä ole paikalla. Heidän haasteensa on toisenlainen. Heidän täytyy luoda säätelypuitteet. Eivätkä he vielä tiedä, miten tehdä sitä käsittääkseni. Olin Yhdysvalloissa neljä vuotta Cesarissa EU-delegaatiossa – ja Cesarin seuraavan vaiheen yhteiskäytettävät Yhdysvallat etenee. Heillä on Euroopan nähden etua tehdä yksi järjestelmä, yksi valvoja, FTA, mutta heillä on kuitenkin täsmälleen samat haasteet. On kohtuullista sanoa, että he eivät ole erityisesti edellä meitä useimmilla alueilla. Ja itse asiassa me opimme heiltä he oppivat meiltä. Meillä on yhteistyökehikko ja laajemmin me kaikki te- teemme työtä ikässä yhdessä, koska meillä täytyy olla globaalisti yhteiskäytettävät järjestelmät. Tämä vie aikansa. Me pyrimme Cesaria ki- nopeuttamaan mahdollisimman paljon. Ja sen puolesta en halua puhua, mutta tiedän, että he nopeasti pyrkivät siirtämään virstanpylväitä eteenpäin lähemmäksi. Eli me kaikki teemme parhaamme mahdollisimman nopeasti edetäksemme. Tuleeko Euroopan lentorenteille parannuksia? Sensorin päätehtävä on tarjota teknologiaa, joka tukee juuri tuota. Olemme oikealla reitillä. Lennokkien ja muiden saapuminen ilmatilaan monimutkaista asioita. Me aluksi pyrimme integroimaan ne alhaisempaan lentotilaan integroimaan ja mahdollisesti erottamaan tämän ilmatilan, koska se on turvallisuuden kannalta tärkeää, mutta lennokkien mukaan ottaminen ei uskoakseni muuta sitä tahtia, kuinka nopeasti me kykenemme, parannu, kykenemme parannuksia tulevaisuudessa tarjoamaan. Mitä askeleita Euroopassa pitäisi tehdä? Olen tutkimus- ja kehitysorganisaatiossa, joka on riippuvainen jossain määrin EU-rahoituksesta, joten maali on avoin edessäni. Innovaatio vauhdin kiinnittäminen vaatii jonka verran EU-rahoitusta, joten eteenpäin katsoen vastaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan ra- rahoittaminen digitalisoimisen ja ilmailun alla on tärkeä tekijä. Onko mahdollista skalata tätä massiivisesti? Uskon, että kyllä on. Mutta vaaditaan tietty määrä integraatiota ja koordinaatiota. Yritän vastata objektiivisesti. Uskon, että Cesarin yhteistyöyritykset kumppanuudet ovat erittäin hyvä malli konsensuksen vision, prioriteettien ja rahoitustarpeiden saavuttamiseksi ja tällä polulla pitää edetä. Kiitos. Bachelor ja Klenner nopeasti lopuksi. We'll take the questions in the reverse order as well. Otan kysymykset päinvastaisessa järjestyksessä. Edustaja Virkkunen, kysytte siitä, miten poistamme esteitä ja äh, kannustamme investointeihin. Digitaaliset sisämarkkinat ovat tärkeät, mutta eh, silloin kun digitaaliset sisämarkkinat ovat yhteydessä reaalitalouteen, siellä on esteitä purettava. Eh, ilmailu on ollut menestystarina, koska EU on avannut ilmailumarkkinat, kaikki pääsivät lentämään, kaikki eh, saivat tietoja ja sitten digitaalinen talous tuli kuin itsestään, joten me tarvitsemme yhteyttä kummankin yhteyttä. Reaalitaloudenkin esteiden on murruttava ja erityisesti kun lainsäädäntö on Euroopan tasolla, se on pantava täytäntöön ja jäsenvaltiot on pysäytettävä, kun ne yrittävät ottaa käyttöön protektionistisia toimenpiteitä. Edustaja Kohin kysymys, tarvitsemmeko sääntelyä vai ratkaisevatko markkinat intermodaaliusiuden täytyy keskittyä siihen, kenellä on kannustimia ehkäistä sitä äh, rautatieliikenteessä tai julkisessa liikenteessä on äh, olemassa olevia toimijoita, äh, monopoleja, joiden ei ole mitään kiinnostusta mm, avata lipun kirjoitustaan äh, ja antaa tietoja. Ja tässä sääntely voisi todellakin äh, vaikuttaa markkinoille. Pitäisi keskittyä niihin, jotka eivät ole kiinnostuneita tekemään yhteistyötä. Sitten Wim van de Kampin kysymys. Hidas päätöksenteko, äh, se on se hinta, jonka maksamme rauhasta Euroopassa. Kyse ei ole niinkään päätöksenteon hitaudesta, vaan taloudellisessa sääntelyssä sääntelyn nopeus on ihan ok. Täytäntöönpanon nopeus on ongelma. Kestää kolme vuotta hyväksyä asetus, mutta sitten kestää kuusi vuotta siihen, että se pannaan täytäntöön, niin se ei kyllä ole ok. Onko komissio tehnyt jotain meidän puolestamme? On, minun on valitettavasti sanottava kyllä. Itse asiassa tämä on juuri vähän aikaa sitten kehittynyt tämä tilanne ja tiedotusvälineistä kirjoitettiin eilen, että kolmen vuoden tutkinnan jälkeen komissio näköjään sanoo meille, että ei ole enää mitään syytä tutkia tätä tapausta ja siksi se ylätään. Meidän mielestämme tämä ei ole mitenkään hyväksyttävää, jos oli Siis päätös sisällöstä, niin voisin hyväksyä sen, mutta jos kolmen vuoden kuluttua päätös on hylätä nämä eri valitukset, eikä kyse ole pelkästään meidän valituksistamme, niin sitä ei voi hyväksyä. Varmasti tulette vielä kuulemaan lisää tästä ja toivottavasti voimme luottaa Euroopan parlamentin tukeen tässä asiassa. Kiitoksia. Merci, monsieur Kleiner. Vous pouvez... Kiitos Glenner. Voimme antaa heille uploadit, heidän asiantuntemukselleen uploadit. Kiitos, että olette täällä ja autatte meitä työssämme. Kiitos Baslor Muske Glenner. Jatkamme ja pyydän, että neljä suurta eurooppalaista kasvuyritystä, jotka ovat voittaneet European Startup Prize for Mobility, että he saapuvat tänne eteen. He voivat esitellä meille heidän kasvuyrityksensä. hän pelätkö. Kiitos.

Alors, comment ça va depuis euh, février? No niin, mitäs teille kuuluu sitten eh, viime helmikuun? Kaikki hyvin. No niin, kaikki saa kolme minuuttia puheaikaa esitellä meille omat kasvuyritykset. Voitte pitää meille tämän oman pitchin. Me aloitamme Cargonexilla, Rolf Dieterla, Friends – Saatte kolme minuuttia, kerrotte kasvuyrityksenne toiminnasta. Kertokaa, mikä on taustanne myös. Kiitos. On va reprendre... Microphone, please. Voilà, c'est mieux. Okei, <laughs> okay, Rolf Dieter Lafrenz. Niin, minä olen Rolf Dieter Lafrenz, olen Cargonexin perustaja ja toimitusjohtaja. Me luomme ensimmäistä älykästä eh, li- liikenneverkkoa rekoille ja uskomme, että pystymme säästämään kustannuksia, vähentämään myös tyhjänä ajamista, joka on hyödyllinen asia liikenteelle ja hiilidioksipäästöille. Rekka-liikennemarkkinat ovat valtaista, 350 miljardia euroa on arvioitu ja odotamme, että noin 125 miljardia kilometriä tulee raskaiden rekkojen ajamaksi vuosittain ja meillä on kaksi suurta ongelmaa. Ensinnäkin transaktiokustannukset ja toiseksi tämä erityisen suuri ongelma on se, että Boston Consulting-ryhmä on tutkinut, että jopa 40 prosenttia rekoista ajaa tyhjinä teillämme. Ja uskomme, että keinoälyllä ja algoritmeilla pystymme tämän ongelman ratkaisemaan. Haluamme rakentaa älykkään liikenneverkon. Se toimii niin, että meillä me toisaalta teemme rekka liikenteestä niin helppoa kuin jos Uberilta tilaisi taksin. Eli hiiren klikkauksella voi järjestää rekkakuljetuksen. Toiseksi luomme ensimmäisen älykkään verkoston oppivia algoritmeja, jotka voivat ennakoida kapasiteetteja ja suunnittelevat kysyntää ja tarjontaa tulevaisuutta varten. Tällä tavoin voimme jo etukäteen äh, hyödyntää kapasiteetteja ja välttää tyhjänä ajamista ja hiilidioksidipäästöjä ja liiallista liikennettä. Tämä toimii varsin hyvin. Olemme iloinen siitä, että olemme eurooppalaisen palkinnon voittaneet. Olemme useita palkintoja voittaneet ja liikennevolyymi on noussut jo 400 prosentilla Äh, minä olen täällä Euroopan parlamentissa ja kysymykseni äh, teille on, uskotteko äh, liikenteen digitalisaatioon? Silloin tarvitsemme puitesääntöjä, digitaalisia rahtiasiakirjoja esimerkiksi ja kansallisen lainsäädännön harmonisointia. Ja sitten pyydän, että pidätte mielessäni sen, että jos digitaalinen startup-yritys luodaan, niin se on vähän niin kuin olisi tällaisessa rallissa. Ja meidän kilpailijamme eivät ole muut toimijat Euroopassa, vaan Uber, Amazon, Alibaba ja muutamat muut. Me tarvitsemme suuria vapaita markkinoita, me tarvitsemme rahaa, horisonttiohjelma on hieno, mutta ajatelkaapa täytäntöönpanoa. Me tarvitsemme esimerkiksi ulkoisia konsultteja voidaksemme hakea määrärahoja. Aikataulutkin ovat usein liian pitkiä. Tietosuoja on hieno asia poliittisena tavoitteena, mutta täytäntöönpano on meille ongelma. Kiitoksia. Kiitos Kargonex tästä ensimmäisestä pohjustuksesta. Eliot Vincent, te esittelette meille Kokolin. Kiitoksia ja tervetuloa valiokuntaan. Euh, kiitos, kiitos, että vastaan otitte meidät olen toinen Kokolin perustajista, eli Sam. Kokoli on palvelu, joka kohdistaa toimintansa yksityisille. Me haluamme yksityishenkilöille mahdollistaa painavien pakettien liikuttamisen. Renkaat, kitara, sohva, sen liikuttaminen on kallista se maksaa jopa satoja euroja ja perinteiset palveluntarjoajat eivät tarjoa houkuttelevia ratkaisuja. Me kokolilla pyrimme saattamaan yhteen sellaiset ihmiset, jotka tarvitsevat tavaran siirrettävän ja sellaiset, jotka ovat joka tapauksessa liikkumassa tietyn matkan. Tämä saattaa tapahtua junalla, bussilla, autolla, pyörällä. Ei ole mitään rajoitetta reittien löytämiselle. Me haluamme tarjota halvemman kuljetuksen, me haluamme, että tiellä liikkuvat ajoneuvot kuljettavat tavaraa, useimmiten asiakkaamme eivät olisi, olisivat kuitenkin käyttäneet omaa autoa kulkevan edestakaisin. Suuri osa eurooppalaisista käyttää autoja päivittäin, kenties tämän tiesittekin. sittenkin Joten me haluamme markkinoille ja haluamme luoda sellaisen alan, jossa on vähän toimijoita. Kaikki mitä tulee pienpaketteihin, alle kolmen kilon paketit, 70 kilon paketit, posti, FedEx, UPS ja niin poispäin. Ja kun on suurit muutot kyseessä, niin silloin on myös paljon toimijoita, mutta mikäli haluaa pienen muuton suorittaa tai lähettää yhden yksittäisen suuren esineen, niin näille ei oikein ole palveluntarjoajia. Me olemme luoneet palvelun, jota on helppo käyttää, koska tavoite on se, että kokemus on mahdollisimman helppo ja taloudellinen, joten me saatamme ihmiset yhteen. Meillä on ilmoitusjärjestelmä, viestintäjärjestelmä, me myös mahdollistamme turvallisen toiminnan. Tässä on vakuutus ja ö, turvallinen viestintäkanava. Meillä on jo 80 000 ihmistä tässä yhteisössä pelkästään Ranskassa. Ihmiset ovat erittäin tyytyväisiä tähän palveluun. Ja kolme arvoa, jota me puolustamme, on taloudellisuus, ekologisuus ja se, että me tuomme jotain uutta innovaatioiden ja digitalisaatioiden kautta liikennesektorille. Vielä tästä nopeasti, joten tällä hetkellä toimimme Ranskassa. Se on meidän tämän ensimmäinen markkina oli, koska olemme Ranskasta, mutta haluamme, että kokoli otetaan käyttöön muuallakin Euroopassa. Tätä ratkaisua ei ole olemassa muualla. Se voi vastata monen ihmisten ongelmiin, myös rajat ylittävää toimintaa, Belgia, Sveitsi, Espanja ja niin poispäin. Kiitos oikein paljon. Kiitos Elit on. Jatkamme Johanna Pölläsellä, Maas Globalin edustaja. Te saatte puheenvuoron. Voitte esitellä meille Maas Globalin. Olkaa hyvä. Oh, sorry. Uh, thanks for... Olen kiitoksia siitä, että voin puhua täällä. Mä uskomme, että on aika esittää kansalaisten isot kysymykset. Mikä saa ihmiset jättämään auton käytön? En usko, että se tapahtuu pakottamalla, hallinnoimalla. Meidän täytyy löytää parempia, houkuttelevampia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä meillä on aika iso epätasapaino sen suhteen, paljonko ihmiset käyttävät henkilöautoja käyttöön. Keskimääräinen kuukausi kuluu 53 euroa, mutta 4 prosenttia vasta käyttöaste. Eli rahat upaavat omaan henkilöautoon, yksityisautoon, eikä ole mitään parempia tuottavuuden kasvattamiskeinoja kuin luopua henkilöauton käytöstä ja tiedämme, että saastuminen on nykytilanteessa paha ongelma. Me haluamme tarjota ihmiselle sen mahdollisuuden, että, että he omistaisivat oman autonsa. Me haluamme tarjota liikkuvuusvapautta erilaisilla globaaleilla palveluilla. Me olemme olemassa viimeinen palvelu, joka, joka perustuu liikkuvuus kestävällä kannalta maassa, jolla yhdistetään eri keinot, julkinen liikenne, taksit, polkupyörien jako. Ja me räätälöimme nämä yksilöiden tarpeeseen kuukausipaketteina. Yrityksen nimi on WIM, tai palvelun nimi on WIM. Olemme pari vuotta vanha suomalainen yritys. Me toimimme Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Antwerpenissä. Meillä on 15,4 pääomaa ja on hienoa, että saamme erilaisia palkintoja, ainoastaan liikkuvuuspalkintoja, vaan myöskin palvelun suunnittelusta. Me pyrimme olemaan parempaa, hä- häiriötöntä liikennettä asiakkaille uimme ratkaisulla. Miten se tapahtuu? Me teemme yhteistyötä olemassa olevien kuljetuspalveluiden toimittajien kanssa – yhdistämme kaikki palvelut yhteen pakettiin paikallisesta liikenteestä, takseista, autoja, polkupyöräjääkopalveluista tulevaisuudessa myöskin enemmän pitkän matkan yhteyksiä. Me olemme sekä multimodaali, liikennesuunnittelupalvelu ja maksat, ne tulee tähän mukaan. Multimodaalisuuden kannalta hyvää, että meillä on jo tarjontaa ja infrastruktuuria – Varhaisimmat tulokset WIM-palvelusta ovat olleet lupaavia. Näemme, että jollekin sen liikenteen käyttö on lisääntynyt, ihmiset käyttävät vähemmän omaa autoaan. Miksi uskomme, että Euroopassa voi osoittaa tietä maailmalle, koska tämä on jo megatrendi maailmalla ja on tärkeää meille osoittaa, että meillä on Euroopassa rakennuspalikat olemassa. Me tarvitsemme avaimet käyttöliittymät, APIt, APIit kaikille julkisen sektorin liikenteelle. Meillä on niin hyvä äh, dataroomi, kilpailu ja infrastruktuuri. Jos me haluamme olla johtajia liikkuvuuspalveluissa, meidän täytyy toimia nyt. Ja minusta se, että meillä on näitä palikoita ja tässä on erilaisia liikkuvuuspalveluna voi edetä, jos meillä on avoin ekosysteemi, jossa on liikkuvuutta ja kilpailua erilaisten liikkuvuuspalveluina ja toimijoiden kesken, ja me näemme sen näin. Kiitos. Kiitos paljon tästä pohjustuksesta. Enis Musu esittelee meille Klaksitin. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Morning to everyone. Um... Huomenta kaikki. Kuvitelkaapa Bryssel. Olette juuri saapuneet juna-asemalle ja pyritte saapumaan Euroopan parlamenttiin. Otatte taksin. Teillä ei ole ketään. Kaikki tapahtuu helposti, sujuvasti, ilman puhdasta. Voit avata ikkunan niin hengittää hyvin. Se on vaikea kuvitella tässä vaiheessa, koska tällä hetkellä pendelöiminen ei ole kovinkaan helppo helppoa, on aina ruuhkassa, ilma on saastunut ja kaikki ovat yksin autossa. Tämä on ekologista ja taloudellista hulluutta. Meidän tavoite on tehdä työpaikaliikenteestä helppoa ja sujuvaa teille ja kaikille Euroopan kansalaisille. Mikä on Klaxit? Klaxit on suurin ja ensimmäinen työpaikkaliikenteeseen keskittyvä sovellus. Meillä on 140 000 kimppakyytiehdotusta per päivä. Olemme keränneet jo 4 miljoonaa euroa. Me olemme työskennelleet alalla pitkään. 2017 vuoden jälkeen saimme sopivan mallin. Löysimme tämän salaisen reseptin, joka perustuu, salaisen kastikin, joka perustuu kolmeen reseptiin. Ensinnäkin mobiilisovellus, joka perustuu siihen, että se oppii massadataprosessoihin, joka pystyy saattamaan oikeanlaisia kuluttajia yhteen. Ja 2018 syyskuusta lähtien me pystymme myös saattamaan ihmisen kotiin, mikäli oma kimppakyyti peruuntuu. Meillä on luotettu yhteys, joka perustuu meidän kumppaniyrityksiin. Me pystymme yritysten sisällä luomaan verkostoja, jotta kollegat voivat käydä käydä töissä sama Ja vielä lopuksi me luotamme julkisiin viranomaisiin, jotta he sponsoroivat näitä kuljetuksia, jotta tätä palvelua käytetään yhä enemmän, sillä mitä halvempaa se on, sen kiinnostavampi se on. Tässä on meidän mobiiliaplikaatio, jota päivitetään kuukausittain, 150 asiakasta. Monet niistä ovat suuria ranskalaisia pörssiyhtiöitä. Meillä on kumppanuuksia myös paikallisviranomaisten kanssa Pariisin alue, Nitsan alue, Etelä-Ranskassa ja niin poispäin. Olen yhtä mieltä kaikesta siitä, mitä täällä on sanottu liittyen siihen, mitä Eurooppa voi tehdä, varsinkin sen suhteen, että yhteensovitetaan lainsäädäntöä. Mutta avainasemassa mielestäni on se, että innovaattorit ovat itse mukana innovaatiolainsäädännössä. Meidän läsnäolo täällä ja se, että tämä kasvuyrityspalkinto on perustettu, se on askel oikean suuntaan ja kiitos paljon siitä, rouva puheenjohtaja. Mutta toivon, että tämä on vasta ensimmäinen askel pitkällä yhteisellä tiellä, sillä meidän on oltava mukana tässä prosessissa. Kiitos oikein paljon. Merci beaucoup. Kiitoksia tästä esityksestä. Minulla on jotain kysymyksiä teille ja muillakin me pelaan kysymyksiä. Demonte aloittaa, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen erityisen kiinnostunut tästä äh, kokolisesta startupista. Eli tässä yritetään vähentää liikennettä ja päästöjä, sillä varmaan voidaan myös vähentää kysymys, kuka hoitaa tämän kuljetuksen. Ainoastaan henkilöt, jotka tekevät sitä ammatiksi, joilla on arvonlisäveronumero ja niin poispäin, vai ei. Nämä voivat olla hyviä käytänteitä, mutta meillä on Euroopassa myös erilaista lainsäädäntöä. Esimerkiksi Italiassa on tietty määrä tällaista satunnaista toimintaa, jota voi tehdä, mutta sitten jos siitä tulee ammattimaista, niin silloin sitä maksetaan veroja ja niin poispäin. Ja toinen kysymys, näin, että jos olette saaneet palkintoja, tämä on otettu hyvin vastaan, mutta miten tämä on otettu vastaan kilpailijoita, esimerkiksi niitä, joilla on kevyitä hyötyajoneuvoja, miten he ovat ottaneet vastaan tämän palvelun? Merci beaucoup, Madame Demonté. Kiitos paljon, Demonté. Meissner, halusitte puheenvuoron, olkaa hyvä. Vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille Äh, startup-yritysten esittelijöille. Tämä kuulostaa erittäin jännittävältä. Herra Lafrenz minä aion jo Hampurissa ilmoittautua. Äh, äh, tämä kuulostaa jännittävältä. Hampuri on siis niin Haluan esittää teille kaksi kysymystä. Ensinnäkin ECMR, sähköiset rahtipaperit, niitähän ei vielä kaikki ala ole, mutta sitähän jo laaditaan. Onko teillä kokemusta siitä? Ja toiseksi, miten täytätte nämä rekat? Sanoitte, että toimit kuten Uber. Uber hän toimii niin, että voi äh, ajaa mukana, jos siellä jo on äh, matkustaja. Miten aiotte, onnistutte tässä välttämään nämä tyhjänä ajot? Tämä kuulostaa erittäin vaikuttavalta. Sitten koko lista. Äh, valitettavasti aiotte vasta 2020 laajentua. Ettekö nyt kuuntele minua? Niin siis valitettavasti vasta 2020 laajennut. Minun täytyy ensi vuonna kuljettaa asioita Belgiasta Saksaan ja valitettavasti eh, en voi teitä hyödyntää. Mutta tässä mekin kuulostaa eh, kiinnostavalta, että tässä yhdistetään kuluttajat, eh, asiakkaat ja toimijat. Tässä ei tarvitse kovinkaan paljon sähköpostia lähettää tai puhelinsoittoja tehdä. Onko joitakin, jotka sanovat, että eivät he osallistu tähän, koska he haluavat itse laatia hintansa esimerkiksi. Sitten eh, Jonna Pöllänen, Maas Global, Tämä kuulostaa erittäin eh, kiinnostavalta. Teette sitä, mitä me eh, MEPit olemme jo pitkään toimineet, tällaista integroitia puun laatimista, kuten Hampurissa jo on, että yhden appin kautta voi tietää kaiken. Tähän mennessä meillä on aina sanottu, että valtion rautatiet eivät tähän osallistu. Osallistuvat valtion rautatiet tähän ohjelmaan niissä maissa, joissa te olette. Meillä on aina sanottu, että valtion rautatiet eivät halua mukaan tähän. Ja viimeinen kysymys menee Klaksitille. Te sanoitte, että paikallisviranomaiset sponsoreivat teitä? Onko tämä osa paikallisliikennettä, julkista liikennettä yleensä? Hän, paikallisviranomaiset haluavat vähemmän autoliikennettä ja enemmän julkista liikennettä. Tietenkin autojen jakaminen, kimppakyyti voi olla osa tätä. Koon hyvin nopeasti tässä. Olemme jo haukanneet seuraavan keskustelun aika. Olkaa hyvä. Onnittelut kaikille palkinnonsaajille, kiitoksia äh, äh, näistä esityksistä. Minulla on äh, kysymys herra Lafrentsille, toimiiko tämä pelkästään kansallisesti vai myös rajat ylittävästi, ja jos se toimii rajat ylittävästi, niin eikö silloin palkkoja pidä harmonisoida, loma-aikoja ja muita sääntöjä kuljetusalalla? Kiitoksia. D'accord, alors, euh, cher euh, startup, vous avez une minute. Kiitos, rakor, Hyvät startupit, teillä on minuutti per nuppi vastata. Ei se ei ole mitenkään huono aika, sitä vaan. Ja, kon... Elektronische Frachtpapiere Äh, sähköiset rahtiasiakirjat, tosi se, se, että äh, kuljettajat valokuvaavat äh, nämä paperit ja lähetävät ne sitten. Meillä ei ole vielä sähköisiä rahtikirjoja, mutta tarvitsemme myös sähköistä vakuutusasiakirjoja, lisenssejä, henkilöstöasiakirjoja. Nykyään rekan koppi, rekan nuppi näyttää enemmän toimistolta kuin rekalta. Miten vältämme tyhjänä ajot? Me arvioimme algoritmien kautta mm, nämä äh, reitit. Jos äh, ajaa aasta b niin sitten pitää tietää, miten äh, ajaa B-stä c C-stä d Tämän me ennakoimme algoritmien kautta. Jokainen maa, jonka otamme mukaan, on uusi ihme. Me tarvitsemme asianajajia. Onneksi tämän palkinnon kautta saimme juridista tukea. Muuten se olisi startup-yrityksille melkein mahdoton toimia Euroopan laajuisesti. Kiitoksia. Kiitos Eliot Vincent, minuutti Kiitos paljon kysymyksistä. Vastatakseni tähän ensimmäiseen ihmiset, jotka käyttävät kokolia ja kuljettavat esineitä, niin kyseessä on yksityishenkilöt. Tässä ei ole mahdollista tehdä voittoa, vaan tässä jaetaan kuluja ainoastaan. Toki tämä on juridinen alue, jossa liikutaan hieman harmaalla alueella ja lainsäädäntö on suuri ongelma. Ranskassa työstetään niin kutsuttua loomalakia, jotta saataisiin lisää selkeyttä, mutta olisi hyvä, että eurooppalaisella tasolla olisi selkeä lainsäädäntö, joka suosii meitä ja olisi kaikille yhteinen. Kokolin eurooppalainen laajeneminen tapahtuisi 2020. Kyse on rahoista. Jos haluaa laajentua, tarvitaan investointeja, jotta voidaan palkata ihmisiä, joita tarvitaan yritykseen mutta tämä European Startup-palkinto mahdollistaa meille sen, että me saamme juridisen tuen, taloudellisen tuen mahdollisesti myös sitä kautta, että pystymme laajenemaan Euroopan nopeammin. Tämä toimii jo Ranskasta Ranskaan naapurimaihin ja naapurimaista Ranskaan. Joana. Kiitos. Seuraavaksi Pöllönen, olkaa hyvä. Thank you so much for the... Paljon kiitoksia kysymyksestä. Ja asia on juuri näin. Meillä on haasteita kaikkien suurten kulutussektorin monopolien kanssa. Kansalliset rautatieyritykset, julkinen liikenne, myöskin isot autojen OM-valmistajat pyrkivät väärinkäyttää monopoliasemaa, eivätkä ne halua avata käyttöliittymiä kolmannelle käyttöliittymän tarjolle. Mutta meillä on hyviä kokemuksia Suomessa, koska Suomessa liikenneministeriö, liikenneministeriö on avannut markkinoita kulutusalan koodin avoimuuden lainsäädännölle, joka avaa sektorin toimijoiden sekä kulutusdatan että maksuhintadatan. Ja se aukeaa meille, mutta myös kilpailijoille. Ja kaikki palveluntarjoajien kumppanuudet kelpavat meille, ne ovat tervetulleita ja me pyrimme luomaan saamattomia palveluita asiakkaille. Enis, la parole est pour une minute. Kiitos Enis. Minuutti puheenjohtaja. Kiitos. Olen yhtä mieltä, että kimpa autolle tulisi olla osa julkista liikennettä. Siihen me pyrimme. Tämä liittyy varsinkin esikaupunkialueisiin sellaiset äh, alueet, jotka ovat hieman kauempana keskustasta. Me olemme työskennelleet Ranskassa ja monen tämän tyyppisen alueen kanssa. Ja me olemme laajentaneet äh, sen väestön, joka hyötyy palvelustaan, niin olemme kymmenenkertaistaneet tämän ihmismäärän ja kulut ovat vähentäneet, vähenneet kahdeksalla kahdeksankertaisesti bussit ennen hoitivat sellaisia asioita, joita kimppakyydit hoitavat tehokkaammin. Tähän me pyrimme ja on tärkeää, että on standardoitu eurooppalainen lainsäädäntö, jotta kansalaiset voivat näin toimia. Ranskassa tämä ei ole mahdollista, tässä liikutaan hieman harmaalla alueella ja on tärkeää, että tämä on täysin sallittua. On tämä on tärkeää viranomaisille ja myös yrityksille. Kiitos. Kiitos paljon kaikille neljälle. Teille voimme antaa aplodit neljä suurta startup-palkinnon voittajaa. Nähdään pian, jatkakaapa Euroopan kierrostanne. Ja nyt haluan kutsua seuraavat puhujat saapumaan Estradille. Martin Dorsman, olkaa hyvä saapukaa tänne eteen. Jean-Louis Jerome ja Roberto Abondio. 10 minutes. On finit à 45, chouchous. Regardez. Allez, pour ce deuxième panel sur la digit... Tässä toisessa paneelissa, joka koskee digitalisaatiota liikenteessä, annamme Martin Dorsmanille välittömästi puheenvuoron pääsihteeri Euroopan laivanomistajien yhteisössä. Saatte viisi minuuttia puheenaikaa, olkaa hyvä. Okay. Good morning. Hyvää huomenta. Paljon kiitoksia Heksan kutsumisesta. Viisi minuuttia. Eksan näkemys digitalisoinnista ja kuljetuksesta keskittyen alukseen ja sataman väliseen viestintään, kun laiva lähestyy satamaa. Koska pöydällä on kaikenlaisia aiheita myös parlamentissa tähän liittyen. Eksa ihan lyhyesti edustamaan 21 kansallista laivanomistajärjestöä EU-maissa ja Norjassa perustettiin 65. Brysselissä sijaitsemme. Ja jos digitalisoitumista ja laivakuljetuksia tarkastellaan, kysymys ei ole ainoastaan aluksesta, vaan koko logistiikkaketjusta. Puhun sitä vähän myöhemmin, mutta ensinnäkin äh, laivaliikenne. Digitalisoituminen ei ole tavoite, vaan väline tärkeä digitalisoitumisen kannalta on äh, hallinnollisen taakan vähentäminen, kun alus lähestyy satamaa, saapuu satamaan tai jättää EU-satamaan. Se vähentää vientikaupan kustannuksia myös EUn sisäisen kaupan kustannuksia erityisesti löyhillä merimatkoilla, jotka tällä hetkellä vastaavat noin kolmasosaa EUn sisäisestä tavaraliikenteestä. Se on merkittävä saavutus ja lyhyiden merikuljetusten asema vahvistuu. Ja se merkitsee, että logistisen ketjun ympäristövaikutus myöskin laskee silloin. Se vähentää myöskin merenkulkijoiden työtaakkaa. Kapteeni yleensä käyttää kaksi-kolme tuntia paperityöhön per satamaan saapuminen. Jos voimme vähentää sitä, se lisää työtyytyväisyyttä, mutta turvallisuutta myöskin, koska kapteeni kykenee tekemään muita tehtäviä, jotka ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä. Digitalisoituminen ja alukset osana oh, logistista ketjua. Digitalisoituminen merkitsee, että sitä, että koko ketju tehostuu. sekä tuonti-vientikaupan, niin sen kaupan kustannukset laskevat ja vaikutukset näkyvät suorituskyvyssä koko ketjussa Odotusajat ovat pitkät EU-satamin saapuessa. Sanoin, että täytyy ratkaista nämä valtavat odotusajat, kun niitä vähennetään, myöskin ruuhkautuminen teillä vähenee. Se on kivaa tietysti, mutta missä oloissa me saavutamme nämä potentiaaliset edut. Tietoa täytyy vaihtaa, sitä täytyy uudelleen käyttää satamissa, satamien kesken ja viranomaisten kesken. Ja siinä on haasteita. Meidän täytyy lähentää metadataa datasetteja. Tällä hetkellä e usein ei ole mitään dataharmonisointia jäsenvaltioiden kesken. Jos ja jossakin jäsenvaltiossa eri satamissakin kysytään eri dataa. Raportointia täytyy lähentää. Se on EU-tehtävä, sitä ei voi jättää jäsenvaltiolle. Meillä on kokemusta, että siitä ei mitään hyviä, hyvää seuraa. Tarvitsemme avaimia standardeja, neutraalia teknologiaa. Järjestelmä täytyy päivittää teknologianeutraalisti, että jokainen käyttäjä voi liittyä omalla teknologiallaan harmonisoituun järjestelmään. Tiedonvaihdon parantamiseksi logistiikkaketjussa tarvitaan luottamatta, mutta on myös kysymyksiä datan omistajuudesta ja luottamuksellisesta tiedosta, kenellä on oikeudet muuttaa dataa. Olemmeko pysyneet raiteilla? Kyllä ja ei jos ajatellaan äh, tätä raportointidirektiiviä, mutta me tarvitsemme parannuksia, koska meillä on huolenaiheita, että nykyehdotukset eivät saavuta tavoitteita, mutta emme ole risteilynopeudessa. Jos ajatellaan uusia tullijärjestelmiä, jotka täytyy olla pystyssä 2020 ja raportointidirektiivin tavoite 24. Eli maat ensin liittyvät kansallisiin järjestelmiin ja sitten on eurooppalainen raportointijärjestelmä ja kansalliset tullivaatimukset voivat olla osa sitä. Ja sitten satamien vastaanotto fasiliteettien suhteen olemme vauhdissa, mutta emme ole digitaalisen veroilmoitusten suhteen. Missään maassa ei ole digitaalista veroilmoitusmahdollisuutta. Eli se siis sanoi, että digitalisoituminen on tärkeää, mutta se ei vähennä tarvetta virtaviivaista ja harmonisoida lainsäädäntöä. Ja jäsenmaiden täytyy hyväksyä, että virtaviivaistamisesta ja harmonisoinnista EU-tasolla on hyötyä. Ja EU-järjestelmien ajatuksen klapista tulee ongelmia. Kiitos paljon Martin Dorsman. Seuraavaksi puheen luo vuoronsa Jean-Louis Jérôme RPISn pääjohtaja Reinin satamien liikenteen hallintajärjestelmästä. Kiitos, minä kerron meidän yhteistyöstä, mikä on Ylä-Rein. Kyseessä on Reinjoen osa, joka sijaitsee Baden-Württembergin, Elsassin ja ei-EU-maan Sveitsin alueella. Me olemme luoneet yhteistyöjärjestelmän, joka on saattanut yhteen yhdeksän eurooppalaista satamaa. Yhteistyö on melko esimerkillistä. Se on kolmen maan kesken tapahtunut. 1300 yritystä toimii satamissa, yhdeksän multimodaalista hubia – Ludwigshafenista Baselin. Kaksi yhteistyön tasoa. Meitä on auttanut TNT ja verkkojen Eurooppa, jotta olemme tämän, nämä eri yhteistyöt pystyneet saamaan jaloille. Mikä on havaintomme alusta? Me olemme huomanneet, että viestintäteknologioiden kohdalla oli erittäin paljon integraatiota, yhdenmukaistamista ja paljon hyvin vähän yhteistyötä. Tämä loi ruuhkaongelmia vesiteille. Ruuhka oli kyseessä sitten sulku. Ja se, että terminaaleissa oli myös ruuhka, niitä olisi, ne oli saatava toimimaan tehokkaammin. Tämä loi kustannuksia, myöhästymisiä, mikäli terminaalissa on ihmisiä odottamassa alusta ja alussa ei saa kuin kaksi tuntia myöhemmin, niin mikä ei soju kovinkaan sutjakkaasti. Me pyrimme hajauttamaan tietojen vaihdon Euroopan ja ei-eurooppalaisen maan välille, eli Sveitsin välille. Tässä on nämä raja-alueet. Tämä loi melko monimutkaisen kokonaisuuden kustannuksia ja viivästyksiä Tästä syystä meillä on tämä liikenteen hallintajärjestelmä. Näytän teille nyt näyttöjä, näyttökuvia. Valitettavasti ne eivät ole kovinkaan selkeitä. Alus pystyy terminaalista valaamaan tietyn ajan ja sitten tämä osoittaa, onko tämä mahdollista, ottaen huomioon mikä aika on kuljettava terminaalien välillä ja kuinka paljon kontteja laivassa on. Tämä liittyy toisen hankkeeseen, jota EU on myös tukenut. Sen nimi on River Information Service. Tämän tyyppiset varoisjärjestelmät olivat aiemmin käytössä. Kyseessä oli puhelinjärjestelmä. Kapteeni soitti ja sanoi, että olen Varsaimin sululla, olen saapumassa Strasbourgin noin kahden tunnin kuluttua. Ja sitten kun katsottiin, niin tämä alus oli 50 kilometriä toisessa suunnassa, jotta tämä saisi edun kilpailijan nähden tässä purussa. Tämä järjestelmä, joka on tätä nykyään käytössä, mahdollistaa oikean tosiaikaisen paikantamisen avulla ennakoimaan saapumisajat ja terminaalien käsittelyajat. Tämä on käytössä kolmessa satamassa. Tämä otetaan käyttöön myös Strasbourgissa pian ja otetaan käyttöön kaikissa yhdeksässä satamassa. Tarvittaessa pystytään myös katsomaan näitä perinteisen, perinteisempää liikennettä, oli kyseessä matkustajaliikenne, risteilyliikenne tai vaikkapa toimitukset mitä olemme oppineet? On tärkeää, että ei aliarvioida sitä, että luodaan yhteisö sellaisten toimijoiden välille, joilla on hyvin perustavanlaatuisia eroja odotuksissaan. Yksityiset, puoliksi julkiset, julkiset toimijat, kaikki voivat työskennellä yhdessä. Meillä oli perinteinen lähestymistapa, meillä oli sopeutuvainen toimintatapa, emme voi olettaa, minkälaista tuotetta odotetaan, joten me sopeutimme odotuksia sen myötä. Tämä on neutraali, tämä meidän alusta. Eri toimijat pyysivät tätä, mistä johtuen, koska tietoja vaihdetaan, joten mikäli jokin toimija voisi seurata reaaliaikaisesti konttien liikehdintä, niin se avaisi kyllä useita eri mahdollisuuksia. Halusimme tietoturvan ja korkeatasoisen yksityisyyden. Ja minä yhdyn myös tähän kollegaan pyyntöön vierestä se, että määritellään tiedot selkeästi siten, että tänne saadaan käyttöliittymään tarvittaessa. Kaikilla toimijoilla on erilaiset järjestelmät ja mikäli halutaan saada tehokas toiminta, niin kaikki nämä käyttöliittymät on oltava yhteensovitettavissa. Kiitos erittäin paljon Jean-Louis Jérôme. Seuraavaksi Roberto Abondio saa puheenvuoron. New Digital Business toimitusjohtaja Eurostarista. Olkaa hyvä. Merci beaucoup pour inviter euh, à... Paljon kiitoksia, että Eurostar on kutsuttu tänne. Aion puhua tänään tästä, miten äh, otamme asiakkaamme huomioon uudella tavoilla digitalisaation kautta. Puhuttiin paljon siitä, mitä tapahtuu. Katsomme tulevaisuuteen, mutta itse asiassa kaikki nämä makrotrendit ovat jo olemassa. Ihmiset eh, liikkuvat tänä päivänä jo hyvin uusilla tavoilla ja digitalisaatio on siinä ytimessä. Eh, tämä voi olla uhka joillekin yrityksille, mutta uskon, että se on todellinen mahdollisuus meille kaikille. Voimme ottaa asiakkaat paremmin huomioon ja tarjota heille niitä palveluita, tarvitsevat. Ja mikä on yllätys, että ne yritykset, jotka sopivat paremmin tulevaisuuteen ja hyötyvät tulevaisuudesta, ovat ne, joilla on suhde asiakkaan. Joku kysyy minulta, että kuka on suurin matkailuyritys kymmenen vuoden kuluttua. Minä sanoin, että Amazon Travel, mutta minulle sanottiin, että ei tätä ole, yritystä vielä ole olemassa täytyy pysyä relevanttina asiakkaille. Tämä johtaa meidät rautatieyhtiöihin, kuten meidän. Tämä on hyvin tiukka ala, alhaiset marginaalit, hyvin paljon pääomaa on investoitava. Meitä ei tueta, me olemme yksityisiä, meidän on kilpailtava, me omistamme junamme ja niin poispäin, on vaikea tehdä voittoa jokaisesta matkustajasta. Digitalisaatio on erittäin tärkeä. Me yritämme parantaa asiakaskokemusta rautatien virroissa, valvomme matkustajavirtoja, katsomme miten ähm, junan nousu ja kaikki muu voisi olla joustavampaa. Me katsomme myös äh, huoltoa digitalisaation kautta. Yritämme ymmärtää paremmin junan ongelmat äh, ja mistä ongelmat syntyvät. Ja sitten myöskin äh, yrityksen äh, prosessit, mutta minä keskityn nyt asiakkaaseen. Meidän visiomme on luoda arvoa asiakkaillemme ja kumppaneillemme, ja meillä on kaksi suurta pilaria. Yksi on asiakas ja toinen on tieto, käyttää kaikki se tieto, jota asiakkaista me saamme älykkäällä tavalla. Minä uskon palvelun suunnitteluun. Kaiken pitäisi lähteä asiakkaasta, koska voi ajatella luovansa maailman parasta tuotetta, mutta jos asiakas ei sitä pidä, niin silloin kukaan ei sitä käytä. Asiakkaan täytyy olla keskiössä. Eurostarissa tämä on erittäin tärkeää. Me käymme läpi erilaisia prosesseja, me eh, testaamme tuotteita, kuulemme asiakaspaleutetta ja joskus olemme väärässä. Se on tärkeää eh, myöntää. Ja tieto on tässä tietenkin erittäin tärkeää. On hyvin tärkeää eh, kartoittaa koko asiakassykli ja tarjota heille sitä, mikä on tärkeää jokaisessa prosessin vaiheessa matkailualassa keskityttiin pääosin perinteisesti etsimiseen, varaamisen ja matkustamiseen. Tämä on se perinteinen äh, asiakkaan äh, matka. Mutta äh, nyt haluamme tietää, mitä asiakas todella tarvitsee matkalle. Monet teistä menette ähm, ähm, matkalle tänä kesänä. Te pohditte sitä, mistä löydätte Airbnbin, kuka silittää paitanne, kun olette tullut takaisin. Ja on paljon erilaisia palveluita, jotka liittyvät tähän koko matkaan. Ja tähän pitäisi nämä digitaaliset alustat rakentaa, niin pitäisi keskittyä asiakkaan kokemukseen. Ei me pitäisi vain heittää erilaisia palveluja heille. Eli tässä on nyt muutama esimerkki muutamasta asiasta, jota olemme tehneet Eurostarissa. Tässä on täysin uusi mat- ehdotus yritämme räätälöidä tarjouksemme asiakkaille. Tietenkin kunnioitamme yleistä tietosuoja-asetusta, se on erittäin tärkeä. Käytämme tietoa ei vainotaksemme asiakkaitamme, vaan ollaksemme relevantteja heille, tarjotaksemme heille jotain tärkeitä. Digitaalimaailmassa tämä kiinnostusaika on hyvin lyhyt, kaksi sekuntia tai vielä vähemmän. Jos me emme silloin pysty kiinnostamaan asiakasta, niin hän lähtee jonnekin muualle. Asiakas ja tieto ovat nämä kaksi pilaria. Haluamme hyödyttää asiakkaitamme ja kumppaneita. Me uskomme pitkän aikavälin kumppanuuksiin. Tämä on erittäin tärkeää. Ja sitten lopuksi viittaan siihen, jos mistä jotkut kollegat puhuivat aikaisemmin, puhuimme eh, liikkuvuudesta, suurista mahdollisuuksista. Tulevaisuudessa on joitakin suuria eh, alustoja, Googlet ja Amazonit ja niin poispäin, ja keskisuuret eh, alustat, kuten me, ja instituutioilla tulee olemaan tärkeä rooli. Liikkuvuus on keskeistä, se ei tapahdu tulevaisuudessa, se tapahtuu nyt, ja on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä, jotta voidaan tarjota merkittäviä asioita kuluttajillemme tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos hyvin selkeistä yksityiskohtaisista puheenvuoroista. Avaan nyt puheenvuorot. Onko teillä puheenvuoro, hyvät kollegat? Wim van de Kamp. De puheenjohtaja, kiitän kolmea puhujaa. Kysymyksiä minulla ei ole, koska olemme pahasti aikataulusta jäljessä, valitettavasti. Kysymyksiä ei ole, joten minä haluan kiittää puhujia. Meillä on vastaisuudessa mahdollisuus kohdata uudelleen, koska tämä keskustelu digitalisaatiosta on vasta alkanut. Kiitos, että olette täällä. Olette tänne tervetulleita. Nähdään hyvin pian. Voisimme antaa raikuvat aplodit. Venu enchaînons tout de suite et malheureusement c'est une réunion. Jatkamme välittömästi suljetuin ovin pyydän, että he, jotka eivät kuulu tänne koordinaattoreiden kokoukseen, niin pyydän heitä ystävällisesti poistumaan saalista. Kiitos. Ah, no,